kehittää mobiilidatapalveluita, telekompalveluita ja niin edelleen paremmat kuin Yhdysvalloilla ja Kiinalla. Se kuitenkin vaatii sitä, että me jatkamme painostusta seuraavien vuosien aikana. Ja näin me voimme tukea eurooppalaista teollisuutta kokonaisuutena. Kysymys ei ole pelkästään televiestinnästä, vaan myös eurooppalaisesta teollisuudesta ja taloudesta ja parhaiten edellä edellytysten luomisesta. Olemme myös sopineet laajasta inventaariosta mm, taajuuksia, mikä mahdollistaa sen, että voimme tulevaisuudessa jatkaa tällä tiellä. Olemme myös olleet parlamentissa menestyksellisiä, kun puhutaan kilpailusäännösten tiukkuudesta. Ja kun nyt neuvotteluiden päätteeksi nojaan taaksepäin, niin tunnen kiitollisuutta ja haluaisin kiittää edustaja Roilia siitä, että hän on ollut mukana trilogissa. Hän on ollut siellä tiukka puheenjohtaja, kuten tässäkin valiokunnassa on saatu hyviä tuloksia aikaiseksi, joten toivon, että saamme tuen tälle sopimukselle. Kiitoksia. Bedanke mich, Höckmark, und darf zur Abstimmung. Kiitoksia. Sitten äänestämme. Eli heti sähköinen äänestys, koska kyse on yhteistekstistä. Äänestys alkaa. Niin hetkinen. No niin, nyt laite toimii. Who made a minute? Right. Yeah. No. Umgekehrt. Our new colleague. Okay. Yeah. Okay. Yeah, and the wood. No niin, Äänestys päättyy. Hieno tulos, yksimielisesti hyväksytty, eli onnittelut Högmark. Tämä oli hieno tulos. Eli ilmeisesti siellä on äänestyslaitteen kanssa jotain ongelmaa. Kolme, kolmella on ongelmia. Kolme laitetta eivät toimi. Eli vielä parempi äänestystulos. Sitten äänestän kirjeestä, äänestämme kirjeestä, jonka olemme toimittaneet valtiolle Puolalle. Äänet puolesta vastaan. Näin päätetty. Sitten puitepäätös. No, täällä on hiukan ongelmia, mutta katsotaan. Eli tarkastus 41 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 42 äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 43 äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 44 äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 45 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 46 äänet puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 8 äänet puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi tarkistus 1 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 9 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 50 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Sitten kompromissi 2 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 55 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissitarkoitus 3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 16 äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissitarkoitus 4 äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissitarkistus 5 äänet puolesta vastaan, vastaan tyhjää hyväksytty. 24 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 25 äänet puolesta vastaan tyhjää hylätty. 26 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 27 äänet puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kommentarkistus 6 äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 30 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. 31 puolesta vastaan, tyhjää hylätty. 5 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. 32 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. 6 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. 33 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. 34 puolesta vastaan,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 vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissitarkistus 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 40 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten loppuäänestys sähköisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 49 näistä puolesta yksi tyhjää, niin kaikki laitteet toimivat. Ai siellä ei vieläkään toimi. Kollega Eiler. sentences. Ihan lyhyesti. Me kaikki puhumme kyberturvallisuudesta. Ja nyt on ensimmäistä kertaa käsitelty näitä oikeuspuitteita – Euroopassa. Ja tärkeää olisi muistaa, että kaikissa jäsenvaltioissa viime vuonna 32 tapausta tuomioistuimissa yksi, yhdestä toista saatiin rangaistus. Ja nyt tarvitaan koordinointitoimia, jotta voidaan koordinoida näitä toimia jäsenvaltioiden välillä. Kiitos oikein paljon toiseksi, että tässä rajattiin soveltamisalaa mietinnössä – juuri tämän valiokunnan alaan, koska vastuuvaliokunta päätti ottaa mukaan mietintöönsä kaikki tarkistukset meidän valiokunnaltamme. Kiitos. Kiitoksia. Onko muita puheenvuoropyyntöjä? Ei. Eli sitten kiitokset ja valmistelijalle Eilerille ja onnittelut. Ja sitten siirrymme kohtaan kuusi. Rahoituskriisin vaikutus puolustusalan EUn jäsenvaltioissa Tosenovski on tämän valmistellut ja äänestämme ensin kompromissi ykkönen puolesta vastaan tyhjä hyväksytty, Kom- tarkistus 5 puolesta vastaan tyhjä hylätty, kompromissi 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 14 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 15 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 30 ja siihen liittyy suullinen tarkistus puolesta vastaan. Siis vielä äänet puolesta. No niin, kiitos. Vastaan hyväksytty. 32 puolesta Niin, 32 puolesta vastaan. Entäs muut? Siis uudestaan äänet puolesta. No niin, vastaan tyhjää. Hyväksytty. 37 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 5 äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 43 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten 44 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 45 puolesta vastaan. Siis uudelleen äänet puolesta 45. Siis tarkistamme tämän sähköisesti. Tarkistus 45 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ja sitten sitten loppuäänestys sähköisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Eli onnittelut Tosinovskille selkeästä tuloksesta. Sitten kohta seitsemän. Vuosien 2007-2013 monivuotisen rahoituskehityksen tarkistaminen ITER-hankkeen liharahoitustarpeiden täyttämiseksi. Tästäkin on äänestyslista. Valmistelija on Sartori. Tarkistus yksi. Äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus kaksi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kolme puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kompromissi ykkönen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kuusi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seitsemän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hylätty. Yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kymmenen puolesta vastaan,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 19 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 23 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 24 puolesta. Anteeksi. Tikau Uh, domnule președinte, aș uh, vrea aici să... Niin, haluaisin korostaa sitä, että olemme viitanneet siihen, että tulevaisuudessa pitää rahoittaa ITERiä. Ja näin ollen haluaisin kuulla valiokunnan kannan ennen kuin äänestämme tästä asiasta siitä, että tarvitaanko ITERin tulevaa rahoitusta hankkeen pohjalta. Haluaisin kuulla siis komission näkemyksen myös asiasta. Okei, me machen jetzt die Abstimmung bis... Selvä, mutta hoidetaan nyt vielä tämä loppuäänestys. Tämä nyt on hiukan epätavallista, että tehdään näin äänestyksen aikana. Siis yleensähän ensin äänestetään. Eli tämä olisi pitänyt tehdä ennen tätä keskustelua. Eli jos joku tätä vastustaa, mitä niin täytyy pitää kiinni säännöistä. Eli 24 äänet puolesta. Niin siis 24 äänet puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ja sitten vielä loppuäänestys. Sähköisesti äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Eli onnittelut esit- valmistelijalle. Eli tämä kohta esityslistalta on hoidettu ja näin äänestykset on hoidettu. Eli kiitokset kollegoille siitä, että ymmärrät, että minun täytyy noudattaa sääntöjä. Nyt voisimme sitten jatkaa. Voimme jatkaa ainoastaan, jos tällä saadaan hiukan hiljaisuutta tänne saliin. Meine lieben Kolleginnen Kollegen. No niin, kollegat. Haittaisiko teitä, jos kävisitte keskustelun tuolla kokoussalin ulkopuolella? Silloin ne, jotka haluavat osallistua tähän kokoukseen, eivät joudu huutamaan. Sehän tämä on mahdollista. Siis hyvät kollegat, voisitteko nyt käydä keskustelunne tuolla ulkopuolella ja me hoidamme sitten työmme täällä. Eli kollegat, jotka haluavat tehdä työtä, Thing refuses. Gibt es hier so ein Bing Bang? So ein Geräusch? So, dann fangen wir jetzt an. No niin, jatketaan sitten. Verkkovierailut yleisissä matkaviestintäverkoissa unionin alueella, uudelleenlaatiminen. Ja nyt ainoastaan Nibler saa puheenvuoron. Eli se tarkoittaa sitä, että muut eivät puhu samaan aikaan. Jos haluaa, niin voi kuunnella. Olisi hienoa tietenkin, jos voisitte noudattaa kumpaakin näistä, eli että puhuja kuuntelette. Eli niin teillä on puheenvuoro ja ainoastaan teillä. Vielen Dank, Herr Paljon kiitoksia, puheenjohtaja. Arvon kollegat, tänään käymme ensimmäistä keskustelua komission uudesta ehdotuksesta, joka koskee niin kutsut katsottua Roaming 3 asetusta verkkovierailuita. Olisi mielenkiintoista saada teiltä kannanottoja. Ennen kuin puhun komission ehdotuksen sisällöstä ja ennen kuin arvioin ensimmäistä kertaa itse tätä ehdotusta, haluaisin aluksi sanoa jotain. Tiedätte, että verkkovierailukysymykset ovat teettäneet töitä meille usean vuoden ajan täällä parlamentissa. Vuonna 2007 ensimmäinen verkkovierailuasetus hyväksyttiin. Ensimmäistä kertaa silloin asetettiin hintarajat soitetulle ja vastaanotetuille puheluille. Vuonna 2009 tämä hinta yliraja laajennettiin tekstiviesteihin roaming 2 kautta ja tiedon vastaanottamisen toisessa tapauksessa tietyin rajoituksiin. Nyt heinäkuusta asti lähtevistä voidaan maksaa 39 ja vastaanotetuista 15 senttiä. Ja tekstiviestit eivät voi maksaa yli 11 senttiä – ja tiedon osalta 80 eurosenttiä ylärajana. Näin päätettiin vuonna 2007, koska nähtiin, että kiskurihintoja todella esiintyi kaikissa jäsenvaltioissa, kun lähdettiin käyttämään matkapuhelimia rajojen, oman maan rajojen ulkopuolella. Ja tämä oli todella ikävää, kun sisämarkkinoista oli haluttu puhua jo monta vuotta televiestinnän osalta. Joten nyt, hyvät naiset ja herrat, tänä päivänä tilanne on ensimmäisenä toisen verkkovierailuasetuksen osalta paljon parempi. Hinnat, puheluiden hinnat ovat laskeneet 46 prosenttia verrattuna tilanteeseen ennen näitä asetuksia, mutta erityisesti nyt tiedon osalta hinnat ovat edelleen korkeat, joten on hyvä, että Roomin kolmosen kautta komissio tekee uusia ehdotuksia, jotka ovat lähempänä kuluttajaystävällisiä hintoja. Tämä on siis ehdotus. Tiedätte myöskin, että ensi kesänä roaming 1 ja 2 asetukset kuvat umpeen ja siksi joudumme keskustelemaan nyt jo täällä valiokunnassa, jos haluamme huolehtia siitä, että nämä edulliset hinnat ovat kuluttajien saatavilla myös ensi kesän jälkeen, joten melko nopeasti pitäisi saada tämä työ päätökseen, jotta ei synny mitään taukoja, vaan uusi asetus astuu voimaan, kun entiset kuvat umpeen. Ja sitten komission ehdotuksen sisällöstä. Siinä on tiettyä uutuutta. Verkkovierailuasetushan hyväksyttiin ei siksi, että kaikki olisimme sitä mieltä, että on todella hienoa, että Euroopan parlamentissa päätetään hintojen ylärajat, vaan halusimme huolehtia kilpailusta – me emme ole kuitenkaan onnistuneet siinä, että saataisiin lisää kilpailijoita markkinoille ja siksi pidän komission ehdotusta hyvänä. Siinä ajatuksena on se, että ei edelleen huolehdita tietystä hinnan ylärajasta ja siitä, että tiedon siirtokin sujuu edullisemmin, mutta nyt uutuutena komission ehdotuksessa on myös se, että rakenteelliset toimet ovat tarpeen, niihin pitää ryhtyä, jotta saataisiin uusia palveluiden tarjoajia markkinoille. Minä pidän tätä ehdotusta oikein hyvänä. Miten tämä sitten käytännössä toteutuu, mitä yksittäisiä sääntöjä voidaan sopia, siitä voimme täällä keskustella. Mutta oikein on mielestäni todeta, että meidän pitää puuttua todella tämän ongelman juuriin, jotta saadaan markkinoille enemmän kilpailua. Mehän haluamme aidot sisämarkkinat, eikä niin, että 10-15 vuotta vielä säätelemme päättämällä hintojen ylärajoista. Eli yhtenä asiana komissio siis puuttuu tähän hintoihin ja toisaalta puhutaan rakenteellisten toimien toteuttamisesta. Hintojen ylärajoista on ehdotettu, että puheluiden ja tekstiviestien osalta pidetään näistä määristä kiinni. Vuoteen 2016 kuitenkin, kuten muissa äh, verkkovierailuasetuksissa on sanottu, niiden pitäisi laskea. Muistuttaisin, että kun soitetaan puhelu, niin vuonna 2002 puhuttiin 32 sentistä ja vuoteen 2014 mennessä sen pitäisi olla 24 ja vuonna 2014 6 senttiä. Tekstiviestin osalta hinnan pitäisi laskea ka- kahteen senttiin ja loppu kuluttajan osalta kymmenen. Ja tiedon siirren osalta tähän mennessä on puhuttu tukkualasta, mutta sitten puhutaan myös yksityisasiakkaista. Tukkualalla 50 senttiin mega kohden. Ja ehdotus on tehty myös loppukuluttajan osalta. Ja ensimmäinen heinäkuuta 2016, jos otetaan huomioon se, että mutta jos voidaan nähdä, että rakenteelliset toimet ovat silloin jo purreet, niin voidaan luopua näistä hintarajoista. Mutta näistä yksityiskohtaisista toimista pitää vielä päättää. Artiklassa kolme komissio sanoi, että pitäisi huolehtia siitä, että ne, joilla ei ole omaa verkkoa, saavat pääsyn julkisiin verkkoihin. Tässähän on puhuttu aikaisemminkin näistä aloista energian sisämarkkinapaketin yhteydessä esimerkiksi. Ja samantyyppinen ehdotus nyt siis myös alan televiestintäalalla. Artiklassa 4 komissio viittaa mahdollisuuteen, että nettipalvelut ja roaming-palvelut voitaisiin erotella lopullisesti – Tämähän on ehdotus, joka on meille muilta aloilta myös tuttu. Ja mitä sitten tulee näihin hintojen rajoittamiseen ja niiden yhdistämiseen, näiden toimien yhdistämiseen rakenteellisiin toimiin ja ehdotuksiin, niin ihan lyhyesti arvioisin tätä omalta kannaltani. Mielestäni on tärkeää, että tämä kahtalainen lähestymistapa komissiossa saa meiltä tukea, jotta saadaan enemmän kilpailua markkinoille – Me olemme keskustelleet vielä kuluttajasuojajärjestöjen kanssa. Ja hyvin tärkeää on kaikille palveluiden tarjoajille se, että saadaan luottamusta aikaiseksi. Monet yksinkertaisesti luopuvat matkapuhelimen käyttämisestä matkoilla, koska pelkäävät saavansa valtavan, kokemansa valtavan järkytyksen, kun he palaavat kotiin muuten. Eli luottamuksen lisääminen olisi tärkeää niin, että eurooppalaiset sisämarkkinat voivat todella toteutua tälläkin alalla, koska tärkeää on ajaa näin myös digitaaliagendaa eteenpäin. Mitä hintojen rajoittamiseen tulee? Jos haluatte arvioni, no, minulle olisi oikeastaan tärkeämpää tänään kuulla teidän kantojanne, mutta puheluista ja tekstiviesteistä – puhuttaessa tämä ehdotus ei ole huono. Voitaisinko tässä vielä käyttää pelivaraa, saada hintoja alaspäin, mutta tärkeää olisi nyt siirtyä tiedonsiirtoon. Siihen pitäisi keskittyä ja muodostaa siitä kanta valiokunnassa ja täysistunnossa. Siitä on erilaisia kantoja, mutta mielestäni tässä komission ehdotus ei ole riittävän kunnianhimoinen. Kyllä tässä olisi vielä lisäaskel tarpeen. Ja myöskin tukkualan ja yksittäisen kuluttajan hinnan välinen kuilu voisi olla pienempi kuin mitä komission ehdotuksessa on, mutta yksittäisistä asioista voidaan vielä keskustella, kunhan olemme samaa mieltä siitä, että hintoja voidaan rajoittaa edelleen, kun meillä ei ole rakenteellisia toimia, jotka toteuttaisivat reilua kunnoista kilpailua. Vielä lyhyesti rakenteellisista toimista. Tässä ehdotuksessa puhutaan lyhyesti siitä, miten täytäntöönpano voidaan toteuttaa, kun komissio ei halua tässä ottaa kantaa järjestelmän puolesta tai vastaan, mutta tietenkin saattaa olla single tile dual insist solution on tässä ollut esillä. Komission ehdotus voi ehkä siitä puhua – Eli tarvitaanko SIM-kortteja yksi vai useampi? Ja sitten tällainen local breakout, eli verkkovierailun osalta, jos siirtyy uuden verkon alueelle, niin pitäisi voida valita palveluiden tarjoaja siltä alueelta. No, ensin kun luin tämän, niin minä ajattelin kyllä, hyvät kollegat, että meidän ei pitäisi nyt lähteä puuttumaan parlamentaarikkoina näihin kysymyksiin, on työstä, jota voidaan arvioida paremmin toisaalla, siis se, mitä teknisesti täytäntöön pannaan, se, mitä me lainsäädäntönä esitämme asetukseen. Mutta kuitenkin ehkä voitaisiin tukea tiettyä ajattelun suuntaa ehdotuksessa, jotta todella rakenteellisten toimien ja täytäntöönpanon käyttö saadaan kuluttaja- ja ystävällinen järjestelmä. Mutta yksityiskohdista varmasti joudumme vielä keskustelemaan. Minulle on tärkeää se, että alalle saadaan kilpailua. Ja se on mahdollista ainoastaan saadaan kuluttajaystävällisiä toimia, jos todella voidaan loppukäyttäjän luottaa luottamusta lisätä tai se palauttaa. Niin, ettei joudu järkyttämään, jos käyttää tiedon siirtoa. Eli tämä on kyllä monien tuntemus tällä hetkellä. Ja minun mielestäni tässä meidän pitää saada edistystä aikaiseksi. Yksi ehdotus, jota komissio ei ole tässä tehnyt, tämän haluaisin tuoda esitykseni lopuksi vielä esiin. Siis se, miten järkyttyy, kun näkee laskunsa jälkikäteen. Tässä pitäisi ajatella, voitaisiinko löytää määräys, jos ajatellaan, mitä laskuja saattaa syntyä, kun matkustaa Euroopan ulkopuolelle Egyptiin tai Israeliin. Eli että tässäkin palveluiden tarjoajat joutuisivat jostain tasosta lähtien varoittamaan asiakasta vaikka 50 euron jälkeen. Tämä on siis ehdotus, joka on tehty. Komissio ei ole siihen puuttunut, mutta olisi hyvä, jos tätä ehdotusta voitaisiin tukea. Ja sitten on pohdittu sitä, mitä määriä käytetään vihreiden Engströmin kanssa, puhuin, kun puhuttu, puhutaanko gigabaiteista vai mistä olisi hyvä, jos teillä olisi tähän esitettävänä kantoja, mutta minulle olisi nyt tärkeää kuulla, mikä teidän kantanne on tähän roaming kolmosehdotukseen. Minun mielestäni meillä on ihan hyvä ehdotus käsillä, mutta sitä varmasti voitaisiin vielä parantaa. Tavoite on ihan selvä – Haluamme markkinoille kilpailua myös rakenteellisten toimien kautta. Hintasäätelykysymys kuitenkin pitää pitää vielä mielessä. Jonkinlaisia kannustimia pitäisi totta kai löytää, jotta voitaisiin kannustaa toimijoita ostamaan näille markkinoille. Tietenkin tässä pitää saada tasapaino kaikkien toimijoiden välille, mutta hyvin tärkeää on se, että kuluttaja, asiakas voi luottaa näihin markkinoihin. Tätä luottamusta on lisättävä, muuten tämä kolmas verkkovierailuasetus ei mitään auta. Sitten lopuksi puheenjohtajan aikataulusta. Pyrin mahdollisimman pian esittelemään ensimmäisen luonnoksen mietinnöstä, jotta se voitaisiin käsitellä ehkä vielä tämän vuoden viimeisimpien kokousten aikana ennen joulua. Ehkä 19. joulukuuta jo meillä olisi mahdollisuus keskustella mietinnöstäni. Olisi hyvä, jos valikunnassa voitaisiin vielä järjestää minikuulemistilaisuus myös teknisestä toteutuksesta ja sitten voitaisiin pohtia sitä, koska olisi tarkistusten jättämisen määräaika, koska äänestys. Mutta mitä nopeammin tämä nyt on mahdollista, sen parempi ensimmäisen käsittelyn aikana sovittavat asiat eivät ole niin mieluisia meille aina, mutta olisi tärkeää, että tässä ei tule nyt mitään taukoa ensi kesänä, joten omalta osaltani teen kaikkeni, jotta voin edistää ripeää keskustelua, jotta saadaan tämä asia ennen kesätaukoa päätöksen ja näin. Viet oikeaa viestiä kansalaisten suuntaan. Me huolehdimme siitä, että matkaviest, matkapuhelinten käyttäminen puheluiden, tekstiviestien, tiedonsiirron osalta syntyy, pysyy järkevissä rajoissa. Kiitos oikein paljon mielelläni. Kuulisin teidän kommenttejanne. Kiitos. Kiitoksia. Sitten tästä menettelystä vielä pari asiaa. Ensinnäkin on päätetty minikuulemisesta 9.20. joulukuuta, eli tulkaa sinne, ja sihteeristö kertoi juuri että mahdollisesti sen jälkeen, kun tämä mietintö on esitelty, voidaan sitten vielä esittää tarkistuksia lyhyesti, koska tarkistuksia tehdään myöskin komission ehdotuksen pohjalta. No, tähän kysymykseen nyt osaa vastata. Tämä oli ehdotus, jotta voisimme nopeuttaa toimintaamme, mutta tämä liittyy nyt siihen, kuinka paljon tästä pitää keskustella ja onnistuuko se vai ei. Eli me tarvitsemme riittävästi aikaa Tässä on nyt erona se, että tämä verkkovierailuehdotus on nyt kolmatta kertaa neuvottelujen kohdenta. Eli tämä nyt ei ole mikään ihan upouusi asia. Se ehkä on yksi selitys, mutta täytyy nyt odotella, miten muiden ryhmien kollegat haluavat toimia. Sitten Del Castillo. Sí, eh, gracias. Kiitoksia puheenjohtaja. Vähän lyhyesti, koska tämä on nyt ensimmäinen kerta, kun keskustelemme tästä asetuksen uudistamisesta. Nibler kertoi hyvin laajasta näkemyksestä, jota komissio ehdottaa. Ja yleisesti ottaen ehdotus on aika mielenkiintoinen. Näin voimme edetä näillä markkinoilla. Me olemme analysoineet asiaa ja tulos on, että hinnat ovat laskeneet, mutta kilpailu ei ole vieläkään kovin vilkasta. Eli on nyt sopimus, joka on aika lähellä tätä hintakattoa, kun ajatellaan valtaosa operaattoreista, mutta he ovat siihen jääneet. Eli mitään todellista suurempaa kilpailua ei ole syntynyt. Mielestäni tällä hetkellä on nyt tärkeää enemmän kuin nämä konkreettiset asiat. Meillähän on vielä aikaa. Eli meillä pitäisi olla näkemys tästä asiasta – meidän täytyy miettiä peruskysymystä, kun nyt uudistamme tätä asetusta. Ja samanaikaisesti meidän pitäisi keskittyä näihin tietoihin. Verkkovero 1- ja 2-asetukset liittyivät puheluihin ja kolmonen sisältää takeet tai ainakin pyrkii siihen, että tietojen siirto todellakin on mukana kilpailukykyisillä markkinoilla ja että meillä on infrastruktuurit, joilla se pystytään takaamaan. Ja tähän liittyen meidän täytyy yhdistää verkkovierailu myöskin siihen, mistä äänestettiin juuri. Ja eli se, millaisia mahdollisuuksia meillä on nyt mobiilin laajakaistan osalta, kun ajatellaan nopeutta ja tietojen siirtokapasiteettia. Se on mielestäni äärimmäisen tärkeää, ja kun ajatellaan näitä infrastruktuureita, niitä on, ja nyt puuttuu vielä kilpailua markkinoilta, kun puhutaan puheluista ja tietysti tässä yhteydessä meidän pitää korostaa myöskin tietojen siirtoa. Eli tässä on nyt se kysymys. Maailma etenee äärimmäisen nopeasti, kun ajatellaan tietojen siirron nopeutta ja laajuutta. Ja verkkovierailu on nyt hyvin tärkeä osa tätä kolmatta asetusta, mutta meillä on vielä aikaa, vaikka meidän täytyykin edetä nopeasti, jotta voimme puuttua näihin mekanismien yksityiskohtiin. Meidän täytyy parantaa kilpailua näillä verkkovierailumarkkinoilla. Kiitos. Ähm, dann kommt Herr Goebbels. Kiitoksia sitten Goebbels. Merci, president. Kiitoksia, puheenjohtaja. Ensinnäkin haluan kiittää Angelika Nibleria tästä hyvästä esityksestä, kun hän kertoi meille komission ehdotuksista, mikä mahdollistaa sen, että voin puhua melko lyhyesti tällä kertaa. Olen jo kyennyt tekemään yhteistyötä Angelikan kanssa Roaming 1 kohdalla Tuolloinhan hän oli valiokuntamme puheenjohtaja ja me kävimme erittäin tehokasta kolmikantaneuvottelua, jossa saimme vietyä läpi parlamentin näkökantoja hyvin pitkälti neuvostossa. Ja onnistuimmekin aika pitkälti, mutta Roaming ykkösen jälkeen tuli kakkonen ja hinnat ovat edelleenkin aivan uskomattomat kautta Euroopan, eikä pelkästään tietosiirrossa. Jos tuossa totta puhutaan, niin kaikki ne, joilla on ähm, kannettava tietokone, tietävät, että on miltei mahdotonta lukea puhelinlaskua. Siellä kerrotut tiedot ovat täysin käsittämättömiä ja pyrimme siihen, että palveluntarjoajat voisivat paljon paremmalla tavalla lähestyä asiakkaitaan. Varsinkin kun puhutaan siitä tiedosta, jota tarvitaan, kun puhutaan tariffeista. Tässä suhteessa voin todeta, että hyvin monet operaattorit usein esittävät erittäin aggressiivisia tarjouksia uusille asiakkaille. Mutta olemassa olevat asiakkaat eivät juurikaan pääse hyötymään näistä tarjouksista ja mm, näin ollen tulisi pohtia tätä, jotta voitaisiin päästä sellaisen tilanteeseen, että kaikki asiakkaat voisivat hyötyä mahdollisista hinnanalennuksista, joita on päätetty vain uuden kohderyhmän puitteissa. Kun puhutaan komission ehdotuksista, niin voin todeta, että tässä mennään hyvään suuntaan, vaikka tietysti meidän täytyy edelleenkin keskustella tietyistä kohdista, varsinkin teknisistä sellaisista, ja jotkut Dyberekin analyysissa tehdyt kohdat ovat, äh, esityt kohdat ovat tärkeitä, mutta Angelikan kanssa ja muiden varjoesittelijöiden kanssa käsittelemme tätä, sillä tällä alalla on erittäin suuri yhteistyö, halukkuus eri poliittisten ryhmien välillä. Kuten totesin myös siinä kuulemistilaisuudessa, jonka puheenjohtajana olin edellisessä parlamentissa, palveluntarjoajien tilanne on se, että heidän ensimmäiset uhrinsa ovat nimenomaan parlamentin jäsenet, sillä he ovat suuria verkkovierailuasiakkaita. Yksi niistä kysymyksistä, joka vielä on jäljellä, on se, että onko tämä avaaminen kilpailulle sellaisena kuin komissio sitä on ehdottanut – hyödyntääkö se, hyödyttääkö se todella uusia markkinoille tulijoita ja pieniä palveluntarjoajia vai onko sitä hyötyä vain suurille palveluntarjoajille? Itse voin todeta, että Vodafone, Deutsche Telekom, Orange, Telefonica ja muut suuret toimijat ovat läsnä miltei kaikissa maissa. Ja kun näiden ryhmien edustajia kuullaan, niin he sanovat, että he pitävät kovasti eurooppalaisista markkinoista, mutta heillä on hyvin vähän liikkumavaraa kilpailusyystä. Jos pysytään sisämarkkinalogiikassa, niin meidän täytyy pyrkiä pääsemään sellaisiin sisämarkkinoihin, jotka toimivat myös verkkovierailuun tilanteessa, varsinkin silloin kun välitetään tietoja, joissa on selkeästi väärinkäytöksiä. Myös suhteet kolmansiin maihin, jolloin varsinkin siirrytään Euroopan unionin ulkopuolelle, ja näinhän usein Euroopan parlamentin jäsenet tekevät. Silloin ollaan aivan hämmästyneitä jälkikäteen, kun saadaan lasku käteen. Ja meidän tulisi pohtia sitä, millä tavalla ratkaistaan tällainen ongelma. Ja miten voidaan kieltäytyä niistä ää, tiedoksiannoista, joita tulee pyytämättä puhelimeen, josta sitten joutuu vielä jälkikäteen maksamaan. Olen varma siitä, että voimme yhdessä työskennellä nopeasti ja päästä myös tulokseen neuvoston kanssa ensi, ensimmäisessä käsittelyssä. Bedanke mich und darf Frau das Wort geben. Kiitos te Well, it's good. Uh... Kiitos puheenjohtaja. Muutama ajatus on hyvä, että me teemme tätä työtä, koska kun meillä on 15 asetus ehkä, niin huomaamme, että vihdoinkin tarjotaan sitä, mitä kuluttajat odottaisivat tältä palvelulta. Joka tapauksessa voitaisiin ajatella, että vierailut ovat paljon edullisempia, mutta Angelika on johtanut tätä valiokuntaa myös verkkoverailu kahden osalta. Hän on käynyt menestyksekkäitä kolmikantaneuvotteluita ja toivomme kaikki, että kolmas ehdotus parantaa eurooppalaisten tilannetta tässä. Minä haluaisin onnitella komissiota ja sanoa, että tuen tätä lähestymistapaa, koska tämä on ensimmäinen, jossa pyritään ottamaan käyttöön myös niin kutsutut rakennetoimet. Tavoitteena se, että markkinoille saadaan kilpailua. Hyvänlaatuiset palvelut hinnalla, joka on mahdollinen kaikille sama tavoite – ykkösen ja kakkosen osalta, kakkosen osalta yhteydessä ja pyysimme näitä rakenteellisia toimia. Nyt niitä esitetään. Tämä on mielenkiintoinen lähestymistapa, kun on kahtalainen lähestymistapa. Se on ihan hyvä, mutta miten nämä kaksi linjaa saadaan todella kulkemaan samaan suuntaan rinnakkain niin, ettei tästä synny sotkua koko tästä lähestymistavasta. No katsotaan, toimiiko tämä. Ihan hyvältä tämä kuulostaa. Tuo hintakatto on edelleen siellä käsittääkseni sen pitää olla yhteydessä omistuksen eriyttämisen kanssa – Toivon, että tässä voidaan edistyä. Jos katsotaan, että tukkuhinnat laskevat ja sitten loppukuluttajan hinta on edelleen hyvin korkea, niin tällaisen tilanteeseen pitäisi voida puuttua. Sitten lopulta pienempiä seikkoja meidän pitää päättää – tuo SIM-korttien määrä, kysymys yksi tai kaksi ja mikä on lähestymistapamme. No, joka tapauksessa tarvitaan kuluttajille yksinkertainen järjestelmä, koska jos ratkaisu on hyvin monimutkainen, niin sitten meille jäi vain status quo kansallisten operaattoreiden osalta. Toisaalta jos omistuksen eriyttämistä tuetaan, niin miksi en kuluttajana voi ostaa verkkovierailupalveluita muusta maasta kuin sitä, joka tarjoaa minulle kansallisen palvelun. Eli tämä on kysymys, jota en nyt ymmärrä. Koska minulle ja kuluttajille, kun puhutaan tästä eriyttämiskysymyksestä, niin silloin kuluttajat olettavat, että tässä on eurooppalainen lähestymistapa. No tosiasiassa totta kai ymmärrän, miksi en voi, mutta kun nyt tästä edettämiskysymyksestä puhutaan, niin ehkä pitäisi katsoa, voitaisiinko tähän kysymykseen löytää ratkaisu. Tässä täältä erää minun puheenvuoroni. Minä tuen tätä, kuten yleensä, mehän yleensä puhumme samat ihmiset tästä aiheesta, joten ehkä yhdessä voimme myöskin saada uusia loistavia ajatuksia. Kiitos. Kollega Lamberts. Sitten Lamberts. Uh, Kiitoksia Angelika tästä hyvästä alustuksesta. Eli en nyt toista kaikkea, mitä sanoit, koska olen samaa mieltä valtaosasta siitä, mitä sanoit. No tietysti en nyt halua olla populistinen, kuten Adriana totesi. Meidän täytyy katsoa, ovatko nämä hintakatot sopivia. Ja suurin huolenaiheeni liittyy varmaan näihin rakenteellisiin muutoksiin, ja erityisesti tähän vähittäiskauppaan. Eli se, mitä nyt tehdään, puuttuuko se tähän itse kysymykseen? No siis tukkualalla minusta tuntuu, ja tietysti kun on jonkinlainen käsitys tai kun on todistuksia, todisteita, se on eri asia, mutta ilmeisesti tässä toimitaan aika pitkälti kartellityyppisesti. Eli operaattorit sopivat keskenään, etteivät tee toisilleen pahaa, ja hyvin paljon tämä liittyy kilpailukysymyksiin. Ja minun hiukan ärsyttää se, että tässä käytetään näitä hintakattoja ja sen tyyppisiä asioita, ja puututaan asiaan, jossa ilmeisesti kyseessä on suurten operaattorien kartelli. Ja tällä tavallahan ei pitäisi edetä, mutta mielestäni meidän pitää käyttää kuulemista, joka järjestetään, ja meidän pitää käsitellä näitä asioita vähän syvällisemmin. Eli jos meillä ei ole parempia vaihtoehtoja kuin komission tämänhetkinen ehdotus, niin sitten kannatan sitä. Mutta meidän täytyy varmistaa, että katsomme kaikki vaihtoehdot. Ehkä on jotain lisärakennetoimia, joita voitaisiin tarkastella ja lisätä tekstiin. No ei tietenkään sillä kustannuksella, että toimimme liian myöhässä. Ajoitus on tässä hyvin tärkeää, mutta ehdottaisin, että yksi tai kaksi puhujaa käyttäisi puheenvuoron tässä kuulemisessa ja sitten käsiteltäisiin tätä tukkukauppaa ja kilpailua tai sen puutetta, kun näistä asioista keskustellaan. Kollega Chichester. Kiitos sitten Chichester. Thank you, Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää Angelika Nibledia tästä esityksestä. Hän on työskennellyt kovasti tämän asian parassa ja tehty työ on ollut hyvää. Haluaisin huomioida, että se, että otamme käyttöön hintakattoja, ei ilmeisesti ole vaikuttanut onnistuneesti siihen, että kilpailu olisi lisääntynyt alalla. Ja siitä, mitä tällä Filip totesi, niin hinnat yleensä pyrkivät tuonne kattoon asti ja pysähtyvät siihen. Eli emme ole onnistuneet kilpailun lisäämisessä tällä toimialalla. Se on erittäin harmittava asia ja ymmärrän, että äänipuheluiden ja tietosiirtojen määrä on jäänyt miltei samaksi. Ja kun aloitimme tällä tiellä Roaming 1 parissa aikoinaan, toivoin, että kun velvoitetaan palvelutarjoajia vähentämään hintoja, niin ihmiset hyödyntäisivät verkkovierailupalveluita. Näin ei ole tapahtunut. Halusin vain sanoa arvoissa kollega Goebbelsille, että tämähän on kuluttajien eduksi, ei mepeille. Tuo teollisuuden laaniminen on syytti meitä siitä, että me omien tarpeinemme eh, vuoksi halusimme vähentää laskea hintoja, niin totta kai, no niin, olemme siinä samaa mieltä. Pidän tästä hintojen eriyttämiskäsitteestä. Nimitän sitä kotona ja poissa nimikkeellä. Ja minusta Tämän toimialan pitäisi kyetä kilpailemaan siinä. Se, mitä Angelika totesi tästä laskun aiheuttamasta järkytyksestä, tämä ikävä lopputulos, joka voi eh, syntyä kuluttajan laskuun ulkomaanmatkan seurauksena, niin alkuperäisessä lainsäädännössä halusin kovasti sitä, että velvoitettaisiin palveluntarjoajia varoittamaan asiakkaita siitä, että oltiin verkkovierailutilanteessa tai maksut olisivat kovat. Ja Kavia Temptor on erittäin hyvä periaate. Eli kuluttajan pitää olla varovainen siitä syystä, että ihmisten pitää myöskin tehdä päätöksiä ja ottaa vastuuta sen suhteen, mitä ostavat ja mitä eivät. Minulla on ehdotus tässä suhteessa. Eli millä tavalla voidaan suojella kuluttajia tältä mahdolliselta tapahtumalta? Se on se, että luomme verkille tai kansalliselle palveluntarjoajalle velvoitteen tiedottaa tai kuitata näitä laskuja, jos ne ovat aivan liiallisen korkeita. Jos itse on joutunut tällaisen uhriksi, niin varmaan siitä on aika selkeä käsitys silloin. Tämä on tärkeä mahdollisuus, koska ja aion esittää radikaalimminkin ehdotuksen tässä aivan pian äänipuheluista verkkovierailussa Tässä saattaisi olla tapaa kurinalaista palveluntarjoajia. Sen sijaan toivottaisin käyttöön hintakatto. Radikaali ehdotukseni on se, että mielestäni tämä ei ole toiminut äänipuheluissa. Ja minä perustavallisesti vastustan sitä, että puututaan markkinoihin ja esitetään etukäteen hintatasoja. Se vain heikentää kilpailukykyä. Se on perusteltua, jos markkinoita väärinkäyttää silloin, kun näin oli myöskin verkkoverotilanteessa, niin se oli oikeutettua. Mutta mielestäni meidän tulisi katsoa asiaa uudelleen ja pohtia sitä, että eikö olisi oikea aika mahdollista se, että palveluntarjoajat voisivat saada toisen mahdollisuuden, kun poistettaisiin verkkovierailun hintakatot, samalla otettaisiin käyttöön eriyttäminen – ja todetaan, että kilpailla voidaan. Pohditaanpa nyt vain tätä ajatusta siitä, että voisi olla sellainen aika, jolloin mitään hintakattoja ei ole, mutta jos käytätte tilannetta ettekä kilpaile, niin hintakatto otetaan sen jälkeen uudelleen käyttöön. Tämä nyt vain tällaisena vaihtoehtoisena lähestymistapana, sillä olen hieman huolissani siitä, että emme ole onnistuneet ja että olemme menossa kohti yhä laajempia interventioita ja hintojen hallinnoimista. Eli yksinäismarkkinat, yhtenäismarkkinat tässäkin suhteessa kunnia. Kollega Rübisch. Kiitos, Ten Rübisch. Ja recht herzlichen Dank. Oikein paljon kiitoksia myös Angelika Niverille. Me emme kaikki uskon, että tarvitsemme vielä verkkovuoro asetuksen. Me että ehkä, että ongelmat olisi ratkaistu ykkösessä, mutta tämä taitaa osoittaa meille realiteetit. Tekninen edistys on dynaamisessa ympäristössä ja luultavasti lyhyempien aikamäärien mukaan on luotavat puitteet – Joskus tarvitaan totta kai pelivaraa. Meille politiikassa ei ole ainoastaan tärkeää se, että voidaan osoittaa kansalaisille, että on itse asiassa mahdollista luoda yhtenäiset markkinat, monet palveluiden tarjoajat, joista asiakas voi valita. Me haluamme osoittaa, että tämä on mahdollista vuoteen 2014, koska – meidän seuraava kokeemme kansan edustajina on vuonna 2014 ja ennen näitä vaaleja haluaisimme vielä komissiolta kertomuksen siitä, miten verkkovierailun kolmas asetus on hyödyttänyt kansalaisia. Me olemme nähneet, että tämä on sellainen aihe, joka on hyvin tunnettu Euroopan kansalaisten joukossa. Meidän pitäisi myöskin keskustella siitä, miten avoimuutta voidaan vielä parantaa. Tämän pitää olla mahdollista, että aina voidaan kysyä tietyn palvelun hinta. On hyvä, että olen voinut todeta viime aikoina, että lisätietoa annetaan siitä, kuinka paljon tietoa on siirretty, kuinka paljon on puuttuja minuutteja, mikä on hinta, kuinka monta prosenttia tietystä paketista on jo käytetty. Tämä on mielestäni erittäin hyvä asia, että operaattorit näin lisäävät avoimuutta. Ja se, että lasketaan edelleen killoviteissä on ihan hyvä. Siitä voitaisiin pitää kiinni. Tuk- Alalla taas voitaisiin ajatella tätä ehkä uudestaan. Neljännen sukupolven verkkojen kautta totta kai tulee ihan erilaisia tietomääriä käsitellyksi. Jos vaikka katsoo elokuvan, niin pitää katsoa, miten se toimii, mutta pyytäisimme vielä komissiolta tässä tukea. Miten voidaan nyt huolehtia siitä, että saadaan siirtymä tällainen ja wifiä ja tiettyjä laitteita myös. Olisi tärkeää, että voitaisiin itse tehdä päätökset siitä, koska käytetään wifiä, koska LTtä. Nämä ovat mielestäni tärkeitä kysymyksiä myöskin tekstiviestien osalta, että voi olla varma, kun tekstiviesti on lähetetty. Pitäisi voida olla varma, että se on myöskin mennyt perille. Muuten voitaisiin saada siitä pieni varoitusviesti, että tämä viesti ei ole mennyt perille. Ja näin voisi toimia sen mukaisesti. Varmasti kun on yli 80 operaattoria, voi etsiä sieltä kaikkein parhaan itselleen. Tämä olisi kuluttajalle tärkeää. Vapaa valinnan mahdollisuus. Ja se, että voidaan tutustua netissä kaikki näin tarjouksiin ja sitten saa myöskin laskut samalla tavalla. Ei niin, että ei ole mahdollista käyttää palveluita kenen tahansa palveluita. Ja kun paketteja tarjotaan, niin olisi tärkeää, ettei nähdä ainoastaan, että laitteet lahjoitetaan siinä sivussa, vaan että kerrotaan selkeästi, miten lasketaan palveluiden osuus ja mikä on laitteen osuus ja ajatellen, mitä, miten tämä jakautuu koko sopimuskaudelle. Kiitos. Sitten Ulfskogen. Eh, tack, herr ordförande. Kiitoksia puheenjohtaja. Tämä ehdotus on hyvä hyvin monissa kohdin. Sehän selkeästi puuttuu siihen aivan absurdiin tilanteeseen, joka meillä on verkkomark- markkinoilla, Ja me saimme erittäin hyvän alustuksen edustaja Nibleriltä. Kun puhutaan rakenteellisista toimenpiteistä, niin sielläkin tilanne on sama. On hyvä, että Sellaisia on tässä mukana, mutta samalla on tärkeää, että kuuntelemme niitä epäilyjä, joita muun muassa Derek on ilmaissut ja monet muut edustajat ovat jo ottaneet esille. Eli mitkä ovat ne mahdollisuudet saada aikaiseksi tasa-arvoista kilpailua tällä markkina-alueella? Miten tehokkaita ne ovat ja onko tämä mahdollisesti vain kaikki turhaa toimintaa. Kun puhutaan hinnoista, niin niiden tulisi tietysti olla mahdollisimman matalat. Ja niiden tulisi kattaa myös älypuhelinten käyttäjät. Meidän täytyy luoda sellaiset säännöt, jotka on sovellettu siihen, millä tavalla mobiililaitteilla surffaillaan netissä. Ja huolestuttavaa on, että tilanne on edelleen samankaltainen kuin se oli kaksi-kolme vuotta sitten. Jos tällainen arviointi tehdään, että katsotaan näitä ehdotettuja hintakattoja, niin kustannuksethan ovat aivan liian korkeat ja hintakatot ovat aivan liian korkeat. Yhden gigabaitin lataaminen ehdotuksen mukaan maksaisi 900 euroa 2012-2013 ja 700 euroa 2013-2015 ja 500 euroa 2015-2016. Eihän se nyt ole millään tavalla kohtuullista yhteiskunnassa, joka kehittyy valtavan nopeasti tällä alueella. Yleisesti ottaen olen myös samaa mieltä Robert Goebbelsin kanssa – ja hänen laajempi pohjaisesta näkemyksestään, että kysymys ei ole pelkästään hinnoista, vaan siitä, millä tavalla tietoa saa asiakkaana, niin että esimerkiksi laskun voi ymmärtää ja monia muita asioita, jotka eivät ole toimineet riittävän hyvin. kun kysymys on tämän tyyppistä palveluista. Olisin myös kiinnostunut kuulemaan siitä, millä tavalla näiden hintakattojen puitteissa esitetyt argumentit kuulostavat, vaikuttaa, että ne ovat aika väärin muotoiltuja. Next, uh, kollega Höckmark. Kiitoksia, Sten Höckmark. Thank you very much, Mr. Kiitoksia, puheenjohtaja. Me voimme olla vähän turhautuneita tähän tilanteeseen näillä markkinoilla – Katson nyt Rodea, joka on tanskalainen. Jos käyn hänen luonaan Kööpenhaminassa ja soitan Ruotsiin, niin se on aika kallista. Tai jos sitten surfaan netissä, niin se on hyvin kallista. Mutta jos hän tulee Malmön luokseni ja sitten hän soittaa Luuleon, joka on 18 kilometriä pohjoiseen, niin sitten se ei maksa minulle oikeastaan juuri mitään. Ja tämä paradoksi on turhauttava ja se korostaa sitä, että markkinoilla on puutteita. Ja on helppo nähdä, mikä se ongelma on. Nämä ovat kaikkein uudenaikaisimmat markkinat, mutta meillä ei ole sisämarkkinoita, vaan meillä on 27 eri markkinat. Ja joskus yritän ymmärtää, miksi näin on. Ja viisaat kertovat minulle, että tähän liittyy hyvin monia seikkoja, mutta minusta tuntuu kuitenkin, puheenjohtaja ja hyvät kollegat, että tämä on niin kuin mustavalkoinen TV. Eli se, että me elämme vielä tämän kansallisen verkkovierailujärjestelmän piirissä, niin se on niin kuin mustavalkoinen TV. Se on niin vanhanaikaista ja tämä on haaste operaattoreille, mutta myöskin meille. Meidän täytyy hankkiutua eroon tästä perusongelmasta – koska muuten keskustelemme näistä hintakatoista ikuisuuksia. Ja kaikki haluavat niitä alemmaksi, mutta se ei tule onnistumaan, koska jos nyt katsotaan taaksepäin ja mietitään, mitä ongelmia on ollut näiden hintakattojen suhteen. No, Lambertshan puhui tästä hiukan. Hän puhui näistä kartelleista. Hintakatot luovat kartelleja. Ne antavat silloin oikeut, vakuutuksen yhdelle kiinteälle hinnalle. Ja juuri tätä on nähty. Hinnat eivät ole laskeneet. Ja haluaisin kiittää Angelikaa tästä esityksestä, koska mielestäni tämä uusi lähestymistapa komissiosta on tervetullut. Puhutaan tästä eriytyksestä ja muista kysymyksistä, mutta kuitenkin sanoisin, että tässä työssä tarvitaan, ja Angelihan on tehnyt työtä monien tämän tyyppisten kysymysten parissa, eli meillä pitää olla kattava näkemys kilpailu ei liity pelkästään hintoihin, vaan myöskin teknologiaan. Ryby juuri puhui Wifistä. Ja tietysti jos ajattelee tätä, niin täällä parlamentissa voidaan soittaa kansainvälisiä puheluita eri laitteiden ja palvelujen käytä vaikka Skypen kautta. Eli voimme tietyllä tavalla kiertää tämän ongelman. Ja meidän täytyy varmistaa, että kun työstämme tätä lainsäädäntöä, me emme säilytä vanhoja ongelmia, vaan meidän täytyy toimia sillä tavalla, että avaamme tietä uusille ratkaisulle, bisnesmalleille, mutta myöskin pidämme huolta näistä luomistamme mahdollisuuksista. Ja olen tyytyväinen tästä uudesta radiotaajuuspolitiikkamietinnöstä, josta tänään äänestettiin. Mutta meidän pitää laajentaa tätä taajuutta ja silloin avaamme uusia mahdollisuuksia ehkä yleiseurooppalaisille lisensseille. Eli silloin tämä Ruotsi-Tanska-ongelma ja muut ongelmat ratkeavat. Tai sitten käytämme uutta teknologiaa. Ja on tärkeää, ettei tätä asiaa nyt käsitellä niin, että se kehitys estyisi, vaan toisinpäin. Enkä ole kuullut tästä mitään, mutta halusin vain sanoa, että meillä pitää olla näkemystä siitä, että tämä on niin kuin mustavalkoinen TV. Ja meidän haasteemme on taata, että pääsemme väritelevisioaikaan mahdollisimman nopeasti. Sitten Merkels. Over eh, leven in... Niin, kiitoksia hyvä puheenjohtaja. Se, että eletään menneisyydessä, niin voidaan katsoa vaikka mustavalkoista televisiota, mutta olen aivan samaa mieltä siinä, että Äh, äh, rehellisesti sanoen oikein ymmärrä sitä, miksi meidän pitää puhua näistä hintakatoista. Jos meillä on todellinen sisämarkkinatilanne, mihin me todella pyrimme, niin se merkitsee sitä, että meidän täytyy saada aikaiseksi sellaiset markkinat, joissa mitään eroa ei ole kansallisen ja eurooppalaisen toiminnan välillä. Eli hinnat eivät muodostu sen mukaan, miten mennään rajan yli, vaan että meillä on yksi yhtenäinen eurooppalainen markkina-alue, jossa meillä on eurooppalaiset hinnat, niin silloin on ihan sama, että ollaanko Alankomaissa, Strasbourgissa vai Belgiassa. Joka tapauksessa kustannukset ovat ihan samat. Eli jos tätä tilannetta tarkastelen, niin pohdinpa vain sitä, että nämä hintakatot, jonka mukaan vähittäismyynti poistetaan vuonna 2016, niin Eikö tämä pitäisi tapahtua hieman varovaisemmin? Eikö meidän pitäisi nimenomaan arvioida tilannetta ja katsoa sitä, että miten tämä järjestelmä viedään läpi. Eihän meillä ole mitään takeita siitä, että hinnat ovat silloinkaan matalammat ja että kuluttaja sen paremmin suojataan. Lisäksi minulla on kysymys siitä, että kuluttaja, mehän olemme itsekin kuluttajia. Itsekin olen tällaisessa paikassa käynyt, josta voidaan tehdä puheluita. Niin emmekö me voisi saada sitten mukaan suurempia maaryhmiä? Nyt Yhdysvallat on erillään, Aasia erillään. Onko kuluttaja todellakin näin hintatietoinen ja, ja onko avoimuus? Onko sitä tarjottu sellaisella tavalla, että hän voi tehdä niitä valintoja, joita hän mielestään voi tehdä? Lisäksi kollega Lambertin kanssa olen samaa mieltä siinä ongelmassa, jonka hän otti esille, joka koskee kartelimuodostusta toisessa järjestelmässä, joka vaikuttaa kilpailukykyyn ja avoimiin markkinoihin. Vielä kaksi kohtaa. Tukku- ja vähittäismarkkinoiden ero on erittäin suuri vaikka me emmekään sanele näitä hintoja täysin, niin marginaalit ovat todella valtavat. Ja viimeinen kohta on se, että eikö meidän täytyisi ottaa käyttöön sellainen suojataso, joka koskee alaikäisiä, sillä loppujen lopuksi hehän hyödyntävät kaikkein vähiten tätä avoimuutta ja he ovat myöskin suurkuluttajia, kun kysymys on digitaalisesta mediasta. Ja heille ja heidän vanhemmilleen hyvin usein tulee myöskin aivan järkyttäviä laskuja. Kiitoksia. Onkollegin Tikau. Sitten kollega Tikau. Ah, ah, mulțumesc, domnule președinte. Ah, cred că... Um, Kiitoksia, puheenjohtaja. Mielestäni se, että käsitellään nyt taas verkkovierailuasetusta, se ei ole mikään ihan pikkujuttu. Tämä on tärkeä asia ja meidän täytyy parantaa markkinoiden kilpailua. Mutta meillä ei ole kuitenkaan eurooppalaisia sisämarkkinoita verkkovirailun alalla. Ne pitää siis luoda. Ja ikävä kyllä nämä hinnat ovat erilaisia. Euroopassa voi olla yhteiset sisämarkkinat ja silloin pitäisi lähentää näitä hintoja – matkapuheluiden osalta. Meidän pitää lähentää kansallisia hintoja, mutta myöskin verkkovierailhintoja. Ja tämä pitäisi integroi, ottaa mukaan tähän asetukseen. Olen samaa mieltä siitä, että asetusta tulee uudistaa, mutta meidän pitää välttää se, että luodaan nyt hintakattoja tai jonkinlainen hintataso, jonka jälkeen hintakatto poistettaisiin. Meillä pitää olla tarkastuslausuma ennen kuin tehdään lopullisia päätöksiä näistä hintakatoista. Lisäksi katson, että palveluiden laadulla on merkittävä rooli. Ja meidän on taattava se, että asetuksen kautta voidaan luoda ja huoltaa infrastruktuureita, ja meidän täytyy varmistaa, että markkinoille pääsee uusia operaattoreita, mutta täytyy pitää huolta siitä, että infrastruktuureita kehitetään ja ylläpidetään. Eli meidän pitää investoida ja ne, jotka omistavat näitä infrastruktuureita, joutuvat tekemään tämän tyyppisiä ponnisteluita ja meidän täytyy tukea näiden infrastruktuurien ylläpitoa. Ja myöskin kannatan sitä, että otetaan käyttöön tehokkuuskriteereitä. Ryby puhui tästä. Mielestäni ei voida hyväksyä sitä, että voisi saada esimerkiksi tekstiviestin monta päivää myöhemmin sen jälkeen, kun se on lähetetty. Silloin tällaiset tiedot, niiden täytyy saapua perille välittömästi. Meillä pitää olla selkeitä sääntöjä myöskin sen suhteen, mikä rooli on sääntelyviranomaisilla, koska meidän pitää poistaa nämä interferenssit ja viranomaisten pitää toimia tällä alalla. Näitä interferenssejä on edelleen ja eurooppalaiset kuluttajat kärsivät tästä hyvin usein lähellä raja-alueita. Mutta myöskin EUn ulkorajoilla. Silloin kun EUn naapurimaissa ei ole mitään hintakattoja verkkovierailun osalta. No niin, päätän tähän ja tuen Niblerin toimintatapaa. Me varmasti kaikki haluamme kilpailukykyiset markkinat tällä alalla. Se on tulevaisuuden ala, sillä on yhä enemmän palveluita ja on yhä enemmän myöskin kysyntää kuluttajien osalta. Ja meidän on ehdotettava kuluttajille tai annettava kuluttajille riittävästi tietoa ja heidän on myöskin saatava palveluita, joita he tarvitsevat, ja operaattorien pitää myöskin kehittyä markkinoilla, ja niiden on pystyttävä myöskin pääsemään kilpaileville markkinoille, ja meidän täytyy taata, että näitä verkostoja ylläpidetään ja huoletaan. Kiitoksia. Sitten Visa Terava, Visa Terava komissiosta. Kommt Uh, <clears throat> thank you, thank you Mr. Chairman. And, uh... Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia kovasti näistä kommentoista. Ilahtuneena kuulen, että yleisesti ottaen on tuettu tätä uutta lähestymistapaa rakennemenettelyinen. On totta, että hintakattoasetus ei suinkaan ratkaissut verkkovierailujen kilpailuongelmia. Meidän täytyy pyrkiä löytämään vaihtoehtoisia tapoja toimia. Ja näin ollen tämä rakenteellinen lähestymistapa tarjoaa tällaisen vaihtoehdon. Nyt on sitten käynnissä keskustelu siitä, mikä oli se oikea tekninen ratkaisu ja pitäisikö meidän määritellä se yksityiskohtaisesti asetuksessa. Me esitämme kaksoisimsiä ratkaisuksi ehdotuksessamme. Se mahdollistaa sen, että uudet henkilöt voivat tulla verkkovierailumarkkinoille. Ja ehdotus sellaisenaan ei poissulje muita vaihtoehtoja. On tärkeää, että kaikki ratkaisut, joita lopuksi hyväksymme, niiden tulisi mahdollistaa pääsy markkinoille helposti ja samalla niiden tulisi olla mahdollisimman helposti käyttöön otettavissa loppukäyttäjillä. Niiden tulisi mahdollistaa pääsy markkinoille ja kilpailu olemassa olevien palvelutarjoajien kanssa tehokkaasti. Samalla niiden tulisi tarjota kuluttajille helppo pääsy verkkovierailupalveluihin. Muitakin ratkaisuja on ja olen varma siitä, että useimmat teistä ovat kuulleet, että kaksosimsin lisäksi on olemassa yksittäinen IMSI-ratkaisu ja muita ratkaisuja, joista keskustellaan. Edustaja Valian ilmeisesti kyseli sitä, että voidaanko valita tuo palvelun tarjoaja tietyssä maassa ja meillä on tietty ratkaisu, jolla näin voidaan tehdä, varsinkin tietosiirrossa. Edustaja Niebler kysyi sitä, mitä merkitsisi se, että otettaisiin käyttöön tämä eriyttäminen, täytyykö vaihtaa SIM-kortteja, mitä se käytännössä merkitsisi. Kaksosimsi ratkaisussa SIM-kortti täytyy kerran vaihtaa koska kuluttajilla täytyy olla sellainen SIM-kortti, jossa on kaksosimsi-mahdollisuus. Eli silloin SIM-kortti täytyy ainakin alkuvaiheessa vaihtaa, kun tuo ratkaisu otetaan käyttöön ja valitaan vaihtoehtoinen verkkoverolupalvelun tarjoaja. Kun puhutaan tästä yksittäisestä IMSistä, niin silloin SIM-korttia ei tarvitse vaihtaa. Silloin on vain yksi IMSI käytössä, jota sekä kotimaan palvelun tarjoaja että ulkomainen verkkovierailupalvelun tarjoaja käyttävät. Kysymys on siitä, että kun pohditaan näitä eri ratkaisuja, niin mikä niistä todellakin sitten tarjoaa vaihtoehtoisille sille palveluntarjoajille mahdollisuuden kilpailla. Silloin tietysti on eroja näiden eri ratkaisujen välillä ja meidän varmasti täytyykin keskustella niistä yksityiskohtaisesti tulevaisuudessa. Hintakatoista. Ovatko ne oikealla tasolla? Meidän täytyy pohtia tätä ehdotusta toimenpidepakettina. Meillä on rakenteelliset ehdotukset, joiden tavoitteena on lisätä kilpailua ja samalla meidän täytyy myöskin suojata kuluttajien intressejä. Jos halutaan tarjota aloit kannusteita uusille markkinoille tulijoille, niin meidän täytyy olla varovaisia hintakattojen tasossa. Jos näistä on liian matalalle, niin silloin juurikaan kannusteita ei ole vaihtoehtoisille toimijoille markkinoilla. Ja se oli lähtökohtana. Luonnollisestikin on paljon innokkuutta sen suhteen, että tietosiirtopalveluiden hintakattoja madallettaisiin paljon, sillä verkkoverot tässä suhteessa kasvavat valtavasti ja hinnat tällä hetkellä ovat sellaisella tasolla, että Ja ihmisille tulisi edelleenkin tällaisia järkytyksiä näistä laskuista. Tietosiirtomarkkinat ovat dynaamisempia toisin kuin äänipuhelut. Meidän täytyy kuitenkin varoa sitä, että me vääristä kilpailutilannetta ei pelkästään verkkovierailussa, mutta myös kotimaan käytössä. mahdollinen karteli tai palveluntarjoajien yhteistyö hintojen asettelussa. Edustaja Höckmark esitti aivan oikean näkemyksen. Hintakatot mahdollistavat ja helpottavat operaattoreiden välistä toimintaa. Jos tunnetaan maksimikatto, niin silloin on oikein hyvä asettaa hinnat juuri sille tasolle tai hitusen alemmaksi. Ja siitä syystä on tärkeää, että investoimme näihin rakenneratkaisuihin niin, että voidaan päästä eroon hintakatoista. Silloin me emme aseta markkinatoimijoille tällaista kiintopistettä sen suhteen, millä tasolla hinnat tulee asettaa. On pyydetty lisää avoimuutta ja mahdollisuuksia laajentaa verkkovierailupalveluiden käyttöä Euroopan ulkopuolella, kuten Berek ehdotti. Sitä täytyy tutkia enemmän ajatuksena. Varmaan kaikki voivat tukea sitä. Meidän täytyy vain tarkistaa se, että se sopii asetuksen soveltamisalan, joka tällä hetkellä on siis sisämarkkinan välin, eli kaikki sisäinen lainsäädäntö pohjautuu tähän asetukseen ja se soveltuu vain verkkovierailuihin unionin sisällä. Niin täytyy tarkistaa se, että laillisesti voimme laajentaa nämä säännökset, jotka koskevat tätä laskusta aiheutuvaa järkytystä, niin myös muihin operaattoreihin. Haluan vielä kerran kiittää teistä näistä kommenteista. Bedanke mich herzlich und darf nochmal Angelika Niebler. Kiitoksia sitten Niebler vielä saa puheenvuoron. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Koska kello on aika paljon, puhun ihan lyhyesti. Haluaisin kiittää sydämellisesti kaikkia kollegoita monista ajatuksista ja ideoista, joita on muotoiltu tällä ja tänään. Myöskin ensimmäisistä arvioista, jotka kohdistuvat komission ehdotukseen. Joillain aloilla meillä on kuitenkin jonkinlainen perusyhteisymmärrys siitä, että haluamme enemmän kilpailua, haluamme tukea tässä ennen kaikkea kuluttajia, asiakkaita – Odotan mielenkiinnolla yhteistyötä. En puheenjohtaja puhu enää yksityiskohdista. Paljosta on puhuttu jo. Ja varmasti jatkokeskusteluiden aikana kollegoiden kesken voidaan selvittää näitä yksityiskohtia. Tärkeää on se, että kuulemistilaisuus saadaan järjestettyä. Ilmeisesti 20. päivä joulukuuta olisi ihan mahdollinen päivä, jotta saadaan riittävää tietoa siitä, miten kuluttajille voidaan antaa mahdollisuus saada vaihtoehtoinen palveluntarja. No, tässä tarvitaan varmasti monenlaista inputtia. Kiitos oikein paljon. Minä olen tehnyt täällä paljon muistiinpanoja ja odotan mielenkiinnolla tulevia keskusteluitamme. Kiitos. Kiitoksia kaikille keskustelun osallistuneille. Aikataulusta en myy osaa sanoa mitään tarkempaa, paitsi että joulukuussa meillä on sitten tämä minikuuleminen, ja on tärkeää, että poliittiset ryhmät toimittavat ehdotuksensa meille, jotta voimme sitten tehdä paneelin, jossa on asiantuntijoita. Ja Niipehän viittasi jo siihen, että joulukuussa tämä mietitulos on valmis ja sitten päätämme, milloin tarkistuksen jättämisen määräaika on. No niin, tämä kohta on käsitelty esityslistalta voimme siirtyä seuraavaan kohtaan. Eli komission jäsen Hedegaard on paikalla. Ja hän nyt ihan näillä sekunneilla saapuu tänne ja voimme sitten jatkaa tätä keskustelua. Machst du jetzt die Betreuung von Frau Hedegaard? Hinter der Fahne. Ja, genau. Jetzt? Nein.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 So, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen. No niin, hyvät kollegat. Täällä on nyt terveenä vieraanamme siis komission jäsen Helgaard. Hän vastaa ilmastotoimista. Me olemme jo muutaman kerran keskustelleet keskenämme ja seuraavina päivinä, viikkoina ja kuukausina tapahtuu tiettyjä asioita, joiden ansiosta voimme vielä keskustella asioista, mietimme miten jatkamme, miten toimimme yhdessä – ja tämä on teollisuusvaliokunnalle mielenkiintoinen asia. Ja siksi toivotan teidät sydämellisesti tervetulleeksi. Ja te pidätte alustuksen ja sitten keskustelemme ja teillä on puheenvuoro, olkaa hyvä. Kiitos oikein paljon, kiitos puheenjohtaja, hyvät jäsenet. Olen todella iloinen, että voin tavata teitä täällä valiokunnassa jälleen keskustelun merkeissä – Tiedän, että tänään teitä kiinnostaa lähinnä kuulla lisää Durbanin ilmastokonferenssista, mutta haluaisin aloittaa esittämällä muutaman huomio rakenteellisen vuoropuhelun osalta komission työohjelmasta. Kuten tiedätte, komissio hyväksyy vuoden 2012 työohjelman ensi tiistaina ja puheenjohtaja Barroso esittelee sen heti, kun se on hyväksytty myös täysistunnossa. Ilmastonmuutoksen vastainen taistelu on edelleen Euroopan, parlament, eh, anteeksi, Euroopan komission prioriteetti vuonna 2012, kuten puheenjohtaja Barroso myös painotti puheessaan unionin tilasta. Hän sanoi, että kestävät työpaikat ovat mahdollisia, jos keskitymme innovaatioon ja uuteen teknologiaan, mukaan lukien vihreä teknologia. Meidän on nähtävä, että vihreä ja kasvu kokevat yhdessä. Tämä on katalainen haaste, joka meillä on. Ja olen todella vakuuttunut siitä, että ilmastonmuutoksen vastainen taistelu ja taloudellinen kasvu ovat vastavuoroisesti toisiaan tukevia asioita. Ja puheenjohtajamme esitti tämän myöskin kirjassaan puhemies Busekille, että tämä on nähtävä tulevassa EUn budjetissa, joka on tärkeä, kun ajatellaan kunnianhimoisia tavoitteitamme. Niin paljon enemmän voitaisiin tehdä energiatehokkuuden osalta esimerkiksi. Jos tämä tehtäisiin oikein, voitaisiin myös luoda työpaikkoja – parantaa kasvua Euroopassa. Tässä hengessä tänä vuonna keskeiset aikaansaannoksemme toimintapolitiikassamme on se, että hyväksyttiin 2050 tiekartta kohti kilpailukykyistä matalahiilitaloutta ja että saatiin ympäristö- ilmastokysymykset EUn budjettiin kaikkialle mukaan. Olen puhunut tästä tiekartasta aikaisemmin, en puhu nyt yksityiskohdasta, mutta tässä kuitenkin nähdään, miten nähdään energiatehokkuus, energiansaannin turvaaminen tärkeinä asioina. Nämä voivat todella ajaa lisää työpaikkaa ja innovaatiota. Tämä nähdään kokonaisuutena. Ja koko ajattelumme komissiossa on sellaista, että meidän pitää huolehtia siitä, että löydetään välineet, jotka vastaavat kaikki näihin vaatimuksiin samanaikaisesti. Totta kai seuraan hyvin tarkkaan teidän keskusteluitanne, jotka liittyvät Repelion lausuntoon ja odotan parlamentin kantaa, jonka toivon tukevan meidän lähestymistapaamme. Olen huomannut, että edustaja Perillo haluaa lisää resursseja, erityisesti jotta voidaan parantaa energiatehokkuutta. Ennen pääsenkin seuraavaan kohtaani puheenvuorossa. Tiedonannossa tulevista monivuotisesta rahoituskehityksestä komissio on päättänyt parantaa tulevan budjetin ilmastomainstreaming-ajatusta niin, että ainakin 20 prosenttia budjetista jollain tapaa tukee sitä, että päästään ilmastotavoitteisimme. Minun salkkuni yhteydessä tämä ei tarkoita sitä, että tässä on suuri budjetti ja toisaalla ei, mutta miten tämä nähdään liikenteessä, tutkimuksessa, energiassa, maatalouden alalla? Miten se nähdään kaikilla alalla ja miten se voidaan ottaa tehokkaaseen käyttöön, että päästään niihin tavoitteisiin, joita olemme asettaneet? Mielestäni selkeä viesti tässä teille. Minä uskon esimerkiksi, että kun puhutaan energiatehokkuudesta esimerkiksi, miten energiaverkkoja verkkoja voidaan parantaa, älykkäät mittarit, energiatehokkuuden parantaminen kotitalouksissa. Tässä on todella paljon saraa luoda työpaikkoja nopeasti rakennusalalle, joka vaatii, tarvitsee kasvua hyvin kipeästi. Ja tämän tyyppisiä työpaikkoja ei voitaisi siirtää Kiinaan eikä muualle. Lisäksi mainitsisin muutaman muun seikan. Jäsenvaltioille ja Euroopan parlamentille tiedoksi on annettu vähän aikaa sitten täytäntöpanotoimet, jotka liittyvät laatudirektiiviin ja fossiilisten polttoaineisiin. Komissio haluaa, että johdonmukaisella tapaa asetetaan arvot kaikenlaiselle öljylle, öljyhiekalle, myös keskusteluja käydään ennen kuin tämä annetaan parlamentin tarkasteluun. Mielestäni on hyvin tärkeää, että tässä nähdään, että metodologia, jota käytetään fossiilisten polttoaineiden osalta, on ihan samanlainen kuin biopolttoaineiden osalta. Silloinkin on metodologia, joka ottaa huomioon sen, että eri lähteistä tuleva polttoaine on tässä eri arvoista – komissiossa myöskin saadaan päätökseen työvaikutusten arvioinnista ja aloitteilta, jotka liittyvät maankäytön uudistuksiin biopolttoaineiden takia. Tämä on hyvin monimutkainen asia, mutta kaiken kaikkiaan on tarkoitus välttää se, ettei nyt synny suurta biopolttoaineteollisuutta, joka olisi jotenkin ristiriidassa niiden tavoitteiden kanssa, joita on ruokaturvan osalta – Siinä mielessä tämä on tärkeää. Tiedän, että tätä ehdotusta on odotettu jo pitkän aikaa, että tässä on mennyt enemmän aikaa kuin alun perin ajateltiin, mutta varmasti olette samaa mieltä siitä, että tässä on nyt hyvin tärkeää, että saadaan oikeat päätökset tehtyä, koska nämä ovat tärkeitä asioita. Paljon työtä on tehty viime kuukausina ja toivon, että ehdotus saadaan hyväksyttyä komissiossa ennen tämän vuoden loppua. Haluaisin myös painottaa vielä yhtä asiaa, arvoisa puheenjohtaja – Varmasti tämä kiinnostaa tätä valiokuntaa myös. Lentoliikenteen sisällyttäminen päästökauppa, EUn päästökauppajärjestelmään. Varmasti voisin sanoa tästä asiasta paljonkin, mutta sanon vain, että huomasitte varmasti viime viikolla myöskin sen, että ICAO teki päätöksen. Se lehdistöstä on nähty, että monet kolmannet osapuolet ovat protestoineet. On melko tärkeää, että parlamenttikin muistaa tämän edeltävän historian. 97 alkaen on pyritty ajamaan kansainvälistä sopua tässä yhteydessä. Vuonna 2008 parlamentti 27 jäsenvaltiota ja silloinen komissio päättivät, että lentoliikenne tulee mukaan EUn päästökauppajärjestelmään. Itse asiassa tämä oli Sama linjasta kuin mitä ICAO oli päättänyt jo vuonna 2004. Vuoden 2004 päätöksessä kansainvälinen siviilimailujärjestö sanoi, että on järkevää, jos ilmastoalaan halutaan puuttua, että toimitaan päästökauppajärjestelmän kautta ja olisi järkevää, että lähdettäisiin liikkeelle alueellisten järjestelmien kautta. Ja kun tämä lainsäädäntö hyväksyttiin Euroopassa, totta kai oli tärkeää tehdä se niin, ettei se haittaisi eurooppalaisia lentoyhtiöitä verrattuna kilpailijoiden asemaan. Siksi tämä koskee kaikkia saapuvia ja lähteviä lentokoneita. Meidän on kohdeltava eurooppalaisia ja muita lentoyhtiöitä tasavertaisella tapaa. Kysymyksiä varmasti tulee, voimme palata niihin, mutta sanoisin vain, että tämä on lainsäädäntö ei tämä ole Niinpä ajatus kyllä, kun tämä lainsäädäntö hyväksyttiin, varmasti tarkkaan mietittiin vaikutuksia. Teidän tulisi myös tietää, sitä ei lehdistössä sinänsä nähdä, mutta me teemme hyvin paljon työtä, käymme vuoropuhelua monien keskeisten maiden kanssa, jotka vastustavat tätä, koska kuten tiedätte, meillä on lainsäädännössämme määräys, että jos kolmannessa maassa on vastaavia toimia, niin ne voidaan jättää meidän, maamme, meidän järjestelmämme ulkopuolelle. Jos joku maa haluaa hoitaa nämä asiat toisin, niin se on mahdollista. Me käymme keskusteluita Venäjän, Kiinan, amerikkalaisten ja muiden kanssa. Voi, totta kai tällainen toiminta on nyt tiukasti käynnissä. Ja näitte myös alustavan EUn tuomioistuimen kannan 6. lokakuuta. Mielenkiintoista varmasti tietää, että tämä alustava kanta tapauksessa jonka American Airlines on ikään kuin ottanut Euroopan tuomioistuimeen. Tämä alustava kanta oli hyvin selkeä. Se sanoi ei. Ei ole totta, että Euroopan lainsäädäntö rikkoo Chicagon ylisopimusta tai ikan päätöksiä, eikä ole totta, että se on, on vastaan, eikä ole totta, että se on ekstraterritoriaalinen. Eli kaikissa tärkeissä kysymyksissä alustava kanta tuki meidän kantamme. Varmasti teiltä kysytään paljon tästä aiheesta, mutta me pyrimme tekemään tässä työtä. Ja sitten ihan viimeinen asia. Joskus syntyy valtava epäsuhta lehdistössä. Olen nähnyt villejä ajatuksia siitä, että EU-sta Yhdysvaltoihin lentolipun hinta kallistuisi 50 dollaria. Tämä ei ole ollenkaan totta. Noin 10 euroa hinnankorotusta 85 prosenttia ensimmäisenä vuonna 82 muina vuosina annetaan ilmaiseksi lentoyhtiöille. Eli Lontoosta New Yorkiin 1,5 euroa – Frankfurtista Pekingiin noin kaksi euroa. Olettaisin, että olette samaa mieltä siitä, että on vaikea löytää henkilöä, joka haluaisi välilaskun Abu Dhabiin tai Dubaihin, jos puhutaan kahdesta Euroopasta, Pekingistä tai Hongkongista Eurooppaan, tuskin lähdetään haittaa, hukamaan aikaa tai polttoainetta siihen, että pyritään säästämään tuo kaksi euroa. Haluan sanoa tämän siksi, että tämä suhde nähdään oikeana nyt, kun se ei lehdistössä aina niin mene. Ensin vuoden prioriteeteista työohjelmassa ensinnäkin se, että täytäntöön pannaan ilmasto- ja energiapaketti, ja se on keskeinen prioriteetti edelleen erityisesti ajatellen päästökauppajärjestelmän kolmatta vaihetta, joka alkaa vuonna 2013. Sitten vielä ilmastotoimista EUn tasolla. Me katsomme uudestaan asetusta autojen ja pakettiautojen hiilidioksidipäästöistä. Nämä ovat tärkeitä asioita, kun ajatellaan liikennealan päästöjä. Ja mitä laivaliikenteeseen tulee, me halusimme maailmanlaajuista lähestymistapaa, mutta jo varhaisessa vaiheessa parlamentti on sanonut, että jos kansainvälisesti näitä asioita ei voida ratkaista ennen tämän vuoden loppua, niin meidän pitää valmistella eurooppalaista lähestymistapaa tällä sektorilla. En puhu nyt yksityiskohdista, voimme niihin palata, mutta sanoisin kuitenkin teille, että liikennekomission jäsen Kallas ja minä itse olemme järjestäneet sidosryhmäfoorumin. Me olemme tavanneet eri sidosryhmiä, kaikenlaisia edustajia tältä sektorilta, jotta voimme keskustella heidän kanssaan siitä, miten tähän tehtävään vastataan, joten tässä on jo sidosryhmiltä paljon hyviä johtopäätöksiä. Lopulta afkaasun lainsäädäntö joka haluaa kustannustehokkaita päästön vähennyksiä tällä sektorilla. Ja lopulta vuodesta 2012 meidän on edelleen olla aktiivisesti kansainvälisissä neuvotteluissa – mukana ilmastoasioissa, mutta tämä tietenkin liittyy siihen, mitä Durbanista saadaan tuloksina. Päätän puheenvuoroni Durbaniin. Voisin puhua pitkään tai lyhyesti, melko lyhyesti luulen. Durbanissa kolme asiaa ennen kaikkea. Miten täytäntöön pannaan kaikki ne asiat, joista on Cancunissa jo sovittu? Tämä tuntuu ehkä vähän tylsältä poliitikkojen mielestä, mutta siellä on kyllä pitkä lista täytäntöönpantavana. Ei se riitä, että päätökset tehdään, kirjataan ne paperille. Monet asiat, monenlaiset komiteat, rahoituskysymykset, metsänhoitosäännöt, maan käyttöön liittyvät säännöt, nämä asiat kaikki on saatava edistymään Durbanissa selkeästi – sellaisia aloja, joita ei Cancunissa käsitelty, lentoliikenne, laivaliikenne, markkinaperustaiset toimet, miten saataisiin paremmin näitä hankkeita tukemaan, mutta teknologian osalta esimerkiksi niitä maita, jotka tarvitsevat enemmän tukea. Nämä ovat kaikki sellaisia asioita, jotka vaativat paljon huomiota Durbanissa. Lopulta kysymys, joka liittyy Kioton pöytäkirjaan. Varmasti kuulette lisää tiedotusvälineeltä, kun konferenssi lähtee liikkeelle. Nyt on vedottu, että pitäisi ottaa toinen Kioton pöytäkirjan sitoutumiskausi ensi vuoden loppuun. Ensimmäinen kausi päättyy siis tämä ensimmäinen kausi päättyy silloin. Me olemme sanoneet seuraava. Kyllä, Eurooppa voisi sitoutua uuteen kauteen, sitoutumiskauteen, vaikka tiedämme, että Venäjä, Japani ja Kanada eivät, niin te olivat mukana tässä ryhmässä ennen, mutta eivät enää. Mutta olemme myöskin hyvin selkeästi sanoneet, että me lähdemme tähän vain tietyin ehdoin. Ehdoin, jotka liittyvät ympäristökysymyksiin, joihin en nyt yksityiskohtaisemmin, mutta myös ehtona se, että muut suuret taloudet, talousmahdit kertovat meille, koska he tulevat tähän klubiin mukaan. Mitä tämä tarkoittaa? Me voimme kaikki nähdä, että ei voida saada sellaista – sitovaa sopimusta, jonka Eurooppa haluaisi Euroopan bisnesmaailman myös Durbanissa nähdä, mitä Yhdysvalloissa tapahtuu, mitä tapahtuu muissa maankolkissa. Mutta mitä järkeä on, että Euroopassa lähdetään hyväksymään toinen sitoutumiskausi, jos ei nähdä, että muut tulevat jossain vaiheessa tähän mukaan. Siksi me sanomme, että me tarvitsemme ainakin tiekartan, mandaatin Durbanissa, jossa on sitovat aikataulut siitä, koska keskeiset talousmahdit, Yhdysvallat, Brasilia, Kiina, muut, kertovat meille, koska he sitoutuvat. Ja ihan lopuksi puheenjohtaja, kysymys. Kahtalainen lähestymistapa kehitysmaat tässä, jotka eivät joudu tekemään mitään kioton mukaan, vapaaehtoisesti voivat, mutta pakko ei. Ja me kehittyneemmät maat joudumme tässä toteuttamaan myös toimia. Minun kysymykseni kuuluu, nykymaailmassa kuinka kauan tällainen jako on enää mahdollinen? Kiinan kehitysmaa Malawin kantainen kehitysmaa tässä jaottelussa. Nyt on mielestäni selkeää, että meidän on nähtävä maailma paikkana, jossa vaikka sitoudutankin eri asioihin – ja perinteisesti kehittyneet maat sitoutuisivat enempään ja aikaisemmin kuin kehitysmaat, niin miksi ihan siitä riippumatta, mitä me esitämme, miksei kaikilla pitäisi olla kuitenkin sama oikeudellinen arvo? Tämä on yksi keskeinen kysymys, johon Durbanissa puutumme. Voitte kuvitella, että keskustelut eivät ole helppoja, mutta varmasti voitte olla samaa mieltä siitä, että Tämä on kyllä välttämätöntä nykymaailmassa, että me olemme keskinäisesti riippuvaisia toisistamme. Ei voida ajatella, että oikeudellinen varsinainen taakka on ainoastaan tietyllä maaryhmällä. World Energy Outlook eilen kertoi, että OECDn ulkopuolella olevat maat vastaavat nyt 70 prosentista energiakulutuksen kasvua. On ihan selvää, että nousevat taloudet myös joutuvat olemaan osa ratkaisua tai ei voida jäädä tuon kahden asteen alle. Tämä on kaikkein keskeisin kysymys Durbanissa, kuten sanoin. Eurooppa on valmis ylläpitämään sitä, minkä rakentamiseen on mennyt monta vuotta, mutta jos siihen lähdetään, me tarvitsemme selkeämmän aikajanan, jotta näemme, koska muut tulevat mukaan. Siellä keskustellaan myös rahoituksesta – ja selkeää on, me tiedämme, että rahoituskysymykset ovat hyvin tärkeitä. Eurooppa hyvin nopeasti toteuttaa se, mihin sitouduttiin Kööpenhaminassa, mutta kukaan ei saa kuvitella, että Durbanin ainoa tulos voi olla se, että puhutaan pidemmän aikavälin rahoituksesta ilman, että ratkaisu saadaan muilla aloilla. Me tarvitsemme tasapainoisen paketin. Me emme lähde maksamaan, jos emme voi nähdä, että tuetaan tiettyjä toimia, joita tehdään paikan päällä. Eli tasapainoinen paketti, se on meidän tavoitteemme. Tässä on asian tila kolme viikkoa ennen konferenssin alkua. Varmaankaan sitä ei tule helppoa, mutta minun kokemukseni viime ajoilta on se, että monet maat lähtevät tukemaan EUn linjaa ja ymmärtävät, että jos toinen sitoumuskausi hyväksytään ilman minkälaisia ehtoja, niin silloin olisi hyvin vaikea sanoa, että Durban olisi edistystä ympäristölle, koska me tarvitsemme kaikkien sitoutumista. Siitä Durbanissa on pitkälti kyse. Kiitos. Darf mich ganz, ganz herzlich, Frau Kommissarin, Kiitoksia komission jäsen tästä hyvin kattavasta alustuksesta siitä, mitä tällä hetkellä tapahtuu ja mitä on tulossa – ja sitten aloitammekin heti keskustelulla ensimmäisen puheenvuoron saa Jordan Sisels. Please. Eh, hvala in... Kiitoksia puheenjohtaja. Ja kiitoksia komission jäsen Hedegaard. Te olette aina hyvin avoin keskustelemaan kanssamme. Tämä koskee ympäristö- ja teollisuusvaliokuntia. Kolme lyhyttä kommenttia. Ensinnäkin te puhuitte tästä 2050 suunnitelmasta, joka olisi tarkoitus hyväksyä ensi vuonna. Toivottavasti neuvoston ilmapiiri muuttuu vähän myönteisemmäksi kuin mitä se tällä hetkellä on. Tätä asiaa käsitellään myöskin parlamentissa ja tämä asiakirja on tärkeä talouden kannalta. Siinä on pitkän aikavälin tavoitteita ja se on tiekartta näille kunnianhimoille, mutta se vaikuttaa myöskin vakauteen. Eli kysyisin nyt tähän liittyen seuraavaa. Mitä mieltä olette? Siis ei nyt virallinen kanta, vaan mikä on teidän mielipiteenne? Jos tämä 2050 tiekartta hyväksytään, mitä meidän täytyy muuttaa vuoteen 2020 mennessä? Se oli ensimmäinen kysymys. Sitten toiseksi. Te puhuitte budjetista ja odotuksista, että ainakin 20 prosenttia budjetista pitäisi määrätä ilmastotoimiin. Mielestäni tämän osuuden pitäisi olla vieläkin suurempi, koska tämä liittyy kasvuun, maatalouteen, rakenne- ja kohesiorahastoihin ja niin edelleen. Itse haluaisin korostaa seuraavaa. EUn budjetti tukee lähinnä suuria hankkeita, mutta kun puhutaan ilmastonmuutoksesta, täytyy muistaa, että pienet hankkeet ovat myöskin hyvin tärkeitä. Eli pyytäisin seuraavaa. Ne varat, jotka on korvamerkitty ilmastonmuutokseen, niissä pitäisi olla mukana tarpeellisia hankkeita, ei pelkästään isoja, vaan myöskin pienempiä hankkeita. Sitten kolmanneksi Durban. Lähestymistavanne on hyvä. Meillä pitää olla realistinen lähestymistapa. Ja jos EU toimii niin kuin sanoitte, niin se on erittäin hyvä. Sitten minulla on kysymys Kioto kakkosesta. Te sanoitte, että EU sanoo kyllä, mutta tietyin ehdoin. Ja nämä ehdot ovat, että muut suuret taloudet liittyvät näihin ponnisteluihin. Ja haluaisin tietää, milloin ja millä tavalla näitä sitoumuksia tehdään. Asiantuntijoiden mukaan meidän tulisi vähentää hiilidioksidipäästöjä vuoteen 2015 mennessä viimeistään. Ja sitten Durbania ajatellen, mielestäni on äärimmäisen tärkeää muistaa, millaisia teknologisia mekanismeja tähän liittyy. Ja meidän täytyy tehdä kaikkemme, jotta voin välittömästi panna täytäntöön sen periaatteen, että käytetään ainoastaan parasta olemassa olevaa teknologiaa kaikkialla maailmassa. Meillä on jo parasta teknologiaa, joten meidän ei tarvitse odottaa. Mutta sopimus, joka liittyy teknologian eh, siirtoon ja teknologian käyttöön, on tarpeen. Mielestäni tämä on painopistealue. Kiitos. Danke sehr, Frau Merkis. Kiitoksia sitten Merkens. Uh, thank you, Chair. Thank you, Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia hyvä komission jäsen tästä hyvin kattavasta puheenvuorosta ja esityksestä. Kaikki puhuvat innovoinnista tänä päivänä. Siitä huolimatta se, mitä itse näin on, että innovointi on hyvin vaikea saavutettava. Se on ikään kuin liukas saippua, josta haluaa pitää kovaa kiinni. Ja silti se liukuu käsistä. Tämä on nähnyt myös kaikissa komission suunnitelmissa. On selkeä pyrkimys kohti tutkimusta, mutta ei riittävästi kohti innovointia. Sitä on käytetty liikaa. Kysymys on siitä, että innovointia mihin suuntaan. Kysymys on aivan yleisluontoista kommentista. Puhutaan vihreästä kasvusta ja vihreä on tässä paineen alaisena tämänhetkisen kriisin vuoksi. Millä tavalla tätä vihreää osiota nyt pönkitetään, koska yhä edelleen investoidaan kovasti toiseen suuntaan? Koska kasvu täytyy sitoa työpaikkoihin, Emmekä halua menettää näitä työpaikkoja Kiinaan. Kuitenkin direktiiveissä, kuten Rosin direktiivissä viime vuonna, nähdään, että sitä ei ole kyetty muokkaamaan niin, että aurinkopaneelit, ei siis hyvin monet tuotteet Kiinasta on kielletty ja pyrimme suojaamaan markkinoita ja näin olemme saaneet aikaiseksi paremmin kestäviä tuotteita kuin muilla markkinoilla – Minusta meidän pitäisi kiinnittää enemmän huomiota tähän. Ja kaikissa direktiiveissä pitäisi olla tämänkaltainen tarkistus, että saadaanko työpaikat näin EU-hun vai onko kyseessä ilmastoystävällinen, vaan ei työpaikkaystävällinen toimenpide. Ilmasto on saanut ikään kuin uuden ulottuvuuden muutaman viimeisen vuoden aikana, ja kysymys on resurssitehokkuudesta raaka-aineiden niukkuudesta ja on keskitytty pitkälti siihen, että luonnonraaka-aineet loppuvat. Te olette kovasti kiinnittäneet huomiota hiilidioksidipäästöihin, mutta missä on se synergia, joka syntyy koko resurssitehokkuudesta Rio plus 20 ensi vuonna? Sillä emmehän me halua vain saada aikaiseksi energiaystävällisiä CO2 päästöisiä tuotteita, vaan haluamme nähdä, että millä tavalla tähän kaikki muut resurssit liittyvät. Jatkaakseni hieman tästä, niin raaka-ainetehokkuuskysymys on tietysti äärettömän tärkeä ja se saattaa tarjota paljon työpaikkoja, kuten myöskin paljon hyödyllisiä vaikutuksia hiilidioksidiin näkökulmasta katsottuna. Ja tietysti meidän täytyy laajentaa energiatehokkuusdirektiiviä kattamaan myös yksityisasunnot. Ja valtion tarjoamat asunnot. Miksi emme voisi kattaa kaikkia rakennuksia, eikä vain sitä, joka on suoraan valvonnassamme? Ilmailupuolelta olen aivan samaa mieltä siinä, että meidän täytyy olla kunnianhimoisia ja tämähän onkin jo suunnitelma johon on kulunut jonkun aikaa, joka on aika vanha. Meidän tulee osoittaa johtajuutta. Samalla kuitenkin minulla on Kööpenhamina mielessäni. Se on niin piirtynyt mieleeni, että olimme kovin kunnianhimoisia rohkeita, mutta emme kuitenkaan onnistuneet saamaan muita kelkkaamme. Näin pelkään, että meidän käy myös ilmailu ää, päästökauppakysymyksessä. Sillä pelkään myös sitä, että olemme liian myöhässä, että kaikki nämä yritykset tämänhetkisessä talouskriisissä menevät konkurssiin. Saattaa olla tietysti voitamme lopussa, että Yhdysvallat ja Kiina liittyvät joukkoomme, mutta saattaa olla, että se on aivan liian myöhäistä. Ja että voitto ei olekaan suloinen, vaan yrityksemme kuitenkin siirtyvät Kiinaan. Jos haluamme pureutua koko ilmailukysymykseen, niin miksi emme sitten poista näitä poikkeuksia, jotka liittyvät ilmailualaan? Ja lopuksi sitten Durbanista. Olen aivan samaa mieltä kanssanne siinä, että täytäntöönpano on valtavan tärkeää. Ja on erityisen tärkeää, että meillä on hyviä suunnitelmia, mutta vielä tärkeämpiä on täytäntöönpanna niitä sellaisella tavalla, kun on tarkoitettu täytäntöön pantaviksi. Oletteko sitä mieltä, että äh, kun osittaisen sopimuksen päästiin Cancunissa ja Kööpenhaminassa epäonnistuttiin, pitäisikö Durbanissa sitten päästä sellaiseen että sopimuksen, joka olisi hyvä? Kiitoksia ja onnea matkaan. Kollegin Hall. Kiitos sitten Hall. Thank you, Commissioner, for your very... Kiitos komission jäsen erittäin kattavasta alustuksesta. Siinä oli paljon tietoa ja näistä esityksistä meillä on aina paljon apua. Pari alaa olisin ottanut esiin, pyytänyt vähän enemmän yksityiskohtia. Minun kiinnosti kovasti, mitä sanoitte polttoaineen laatudirektiivistä ja kiitos tuestanne tässä yhteydessä. Että on Euroopan parlamentin jäseniä useat kerrat. Minua kiinnosti se, että painotitte sitä, että saataisiin tietyt oletusarvot kaikkien polttoaineiden osalta ja että näitte tässä yhtäläisyyksiä sen välillä, mitä fossiilisten polttoaineiden osalta – vaaditaan ja sen osalta, mitä vaaditaan biopolttoaineelta. Haluaisin kysyä tästä vähän lisää. Jopa suoraan maankäytön muutoksiin, koska vielä ei tiedetä huhuja on paljon ja teorioita, mutta mitäköhän komissio aikoo ehdottaa suoraan maankäyttöön ehdotuksen yhteydessä? Ja tuleekaan tässä eri arvoja jokaiselle eri, kaikelle eri tuotannolle biokaasu, bi, biopolttoaineen pohjalle. Ja onko teillä tällä hetkellä työn alla jonkinlainen rationalisointi tai linkittämistyö tämän polt polttoaineen laatu ja maankäyttökysymyksen välillä, joko virallisesti tai epämuodollisemmin. Toinen kysymykseni liittyy Durbaniin. Puhtaan kehityksen mekanismin ja mainitsit ja sen, ettei näin oikein saada kunnollista määrää projekteja – kehitysmaihin, erityisesti Saharan eteläpuoliseen Afrikkaan. Minä haluaisin kysyä, miten paljon olette yhteydessä komission sen Pivalksiin ja hänen ponnisteluihinsa saada energiaa kaikille. Missä määrin tämä Puhutaan kehityksen mekanismi voitaisiin yhdistää tähän energian turvaamiseen kaikille. Kiitos. Sitten Karvaajo. Thank you, President. Thank Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia komission jäsen tästä selkeästä alustuksesta koskien tulevia ohjelmia ja Durbanin odotuksia. Kysymykseni liittyy Durbaniin ja tähän toiseen sitoumuskauteen. Uskon, että tämä on tärkeä ja vaikea päätös Euroopan kannalta – ja te puhuitte ehdoista. Haluaisin kysyä, mielestäni tarvitaan kaksi ehtoa, ja varmaan olette jo näitä miettineetkin. Mielestäni yksi ehto olisi se, että käsitellään paljon energiaa kuluttavaa teollisuutta, eli hiilivuoto-ongelman hoitaminen. Me voisimme yhdistää näiden alan kohtelun talouden sitoviin tavoitteisiin. Eli alakohtainen sopimus nämä tavoitteet voidaan yhdistää siihen kohteluun, jota annetaan kieton pöytäkirjan puitteissa. Eli siinä on tiettyjä velvollisuuksia. koko maan talouden tavoitteet ja sitten globaali tavoite tietylle alalle. Ja näihin tavallaan on jo tehty ilmailualalla ja osittain myöskin metsäalalla. Eli näin voitaisiin toimia. Ja voisitte ottaa huomioon myöskin Euroopan teollisuuden kilpailukyky tietyillä aloilla, joka saattaa sitten kärsiä siitä, että tätä toista sitoumuskautta pidennetään. Eli jos olette jo miettineet näitä asioita tai että jos tämä on sitten mahdollista ottaa osaksi neuvotteluita. Sitten toiseksi te puhuitte siitä, miten tätä CDM ollaan uudistamassa. Tämä puhtaan kehityksen mekanismi ei nyt ole täyttänyt tavoitettaan, mutta te puhuitte tästä kuitenkin. Ja tämähän liittyy toisiin samanaikaisiin neuvotteluihin. Eli tälle toiselle kaudelle oletteko panneet ehdoksi, että tämä toinen kausi olisi erilainen puhtaan kehityksen kannalta? Eli tässä olisi kaksi ehtoa. Ehkä te olette samaa mieltä näistä ehdoista ja mikä on kantani. Kiitos. Ganz herzlichen Dank. Ich würde gerne noch eine Frage. Kiitoksia. Minullakin olisi yksi kysymys vielä. Parlamentissa ja muuallakin on puhuttu viime aikoina siitä, että meidän pitäisi tehdä yhteistyötä kaikkein vähiten kehittyneiden valtioiden kanssa hiilidioksidipäästöjen osalta. No, tätä en ihan ole ymmärtänyt. Miksi meidän pitäisi tehdä yhteistyötä kaikkein vähiten kehittyneiden maiden kanssa? Ehkä kynnysmaat ovat paljon mielenkiintoisempia, koska siellä on ihan erilaista potentiaalia. Eli mitä järkeä on tehdä sopimuksia Burundin tai Malin kanssa. Jos kysyy, voitaisiin tehdä yhteistyötä Venäjän, Brasilian tai Kiinan kanssa. Eli ehkä olen jotain ymmärtänyt väärin. Ehkä voisit selventää vielä tämän. No niin, ja sitten nyt sitten komission jäsen saa mahdollisuuden vastata kysymyksiin. first... Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Ensinnäkin edustaja Chiselille tästä tiekartastosta, mikä silloin olisi eri tavalla. Tiekartaston perusteella meillä ensinnäkin olisi erittäin korkea energiatehokkuus. Se olisi erilaista vuonna 2020, tai siis 2020 strategiassa. Ja tästä syystähän me yhdistämmekin monimuotoisen rahoitussuunnitelman rakennerahastot infrastruktuuripaketin siihen, mitä jäsenvaltiot tekevät energiatehokkuustavoitteen lisäämiseksi. Se on yksi näistä tavoitteista, joka meillä on 2020 ohjelmassa riippumatta siitä, että se on yksi niistä kaikkein kustannustehokkaimmista asioista, joita voimme Euroopassa tehdä. Se olisi siis ensimmäinen asia, jossa se todella voidaan tuntea. Lisäksi voi kertoa, että olemme nyt jo nähneet vaikutukset, joita sillä on, varsinkin kun se liittyy eri toimialoihin. Me emme tietenkään voi yksittäisellä toimijalla kertoa, mikä suoja niillä on, mutta ensi viikolla nähdään uusi teollisuuden joka esittää oman tiekartaston. Ja näin ollen liikennepolitiikassa on nähtävissä se, että eivät pelkästään me komissiossa budjetissa – mutta jäsenvaltiot, kunnat, kaupungit ovat ryhtyneet katsomaan sitä, että päästäänkö sinne asti ja että vähennetäänkö 2015 mennessä riittävästi. Millä tavalla se heijastetaan sitten eri toimialakohtaisiin poliitikkoihin. YMPn vihertäminen sitten. Siinäkin pyritään tähän toimialakohtaisesti. sitten nämä suuret hankkeet, joita meillä on, ja että meidän tulisi niitä tukea, voin kertoa, että talousarviossa pyritämme, pyrimme nyt ensi viikolla pääsemään tähän. Kyseessä on merkittävä kasvu Life Plus-ohjelman ilmastoon liittyvässä osiossa. Ja se on nimenomaisesti se syy, miksi sitä haluamme, että voisimme saada pienempiä hankkeita. Hyviä ajatuksia ilmassa, mutta ne eivät ikään kuin nyt pääse esille. En nyt löydä tavan tukea niitä. Edustaja Mer- Merkiissille voin kertoa, että meillä on erittäin hyvä esimerkki siitä, että tämä 300 miljoonan paketti, joka nyt on huutokaupassa niin, että se toisi paljon rahaa ja tukisi uusia uudistuvia teknologioita kautta Euroopan. Ensimmäiset hankkeet on nyt Euroopan investointipankin arvioitavina ja että niiden avulla annettaisiin prioriteetti useille eri hankkeille, joita meillä on jäsenvaltiossa. Ja sitten ensi vuonna 2012 voidaan sanoa, että no niin, nyt tämä hanke aloitetaan. Kyseessä on aivan erityisautojen tapoilla voidaan sanoa, että tämä asia voidaan saada aikaiseksi ja saadaan innovoitua eri sektoreilla. Mitä haluamme ja mitkä ovat ne ehdot, joita meillä on? Edustaja Kavaljokin viittasi tähän. Haluaisimme, että suuret taloudet pitäytyisivät tiekartastossa, jossa sanotaan, että esimerkiksi 2015 hyväksytään, että yksityiskohtainen sopimus on viety päätöksen sen suhteen. Ja se voisi olla vaikka 2020, mistä lähtien ryhdytään samankaltaisiin juridisesti sitoviin tavoitteisiin, ei samoihin tavoitteisiin, mutta ne, mitä nämä yritykset tekevät, niin pitää olla samanlainen oikeudellinen arvo. Lisäksi me esittäneet erilaisia ehtoja muihin ohjelmiin. Mutta kaikki tämä liittyy tämänhetkisen järjestelmän tilanteeseen ja vaadittavedistykseen. Tärkeää on pelkästään se, että meillä on jonkunnäköinen tavoite, että joskus tulevaisuudessa joku tekee jotain, vaan meidän täytyy tietää, milloin selkeästi seuraavat askeleet otetaan. Haluan tehdä aivan selväksi sen, että kyseessä ei ole mikään Euroopan unionin ihanteellinen tilanne. Mehän olisimme paljon enemmän aikaiseksi, saada paljon enemmän aikaiseksi. Mutta meidän täytyy katsoa sitä, mikä on saavutettavissa yhdessä muiden suurten talouksien, Yhdysvaltain Kiinan kanssa. Ja katsotaan sitä, että voitaisiinko sitten saada tämä tiekartasto tehtyä. Kaikki varmaan näkevät, mitkä ovat ne vaikeudet tässä prosessissa, miten hitaita ne ovat, Ei ole niin monia viikkoja, joiden aikana voidaan olla kunnianhimoisia, mutta se on ainoa tapa toimia. Aina voidaan sanoa, että muut ovat liian hitaita, eivät toimi riittävästi. Mutta emme saa menettää sitä, mistä maailma on sopinut viimeisen 15 vuoden aikana, eli meidän täytyy järkevällä tavalla edetä. Ei ole järkevää todeta vain, että sanotaan vain, että Eurooppa ja Norja ja Sveitsi. Ja meidän täytyy sitoutua, muiden ei tarvitse. Siinä ei ole mitään järkeä. No sitten palaan edustaja Merkkiisin esittämiin kohtiin. Resurssitehokkuus, Rio plus 20 ilmastokonferenssin tavoitteet. Resurssitehokkuus, tässä näette, kuinka kovasti me neuvottelemme eri alueiden välillä. Yksi alue, jossa se nähdään, esimerkiksi suositukset jäsenvaltioissa, se millä tavalla verotus tulisi saada Euroopassa niin, että se olisi pikemminkin tuolla resurssi- ja energia-alalla. Tämän tyyppisten suositusten avulla nähdään, millä tavalla me pohdimme näitä ympäristö-, ilmasto- ja resurssitehokkuuskysymyksiä. Riopus 20, jotkut mainitsivat siinä energiatehokkuuden ja se, mitä me pyrimme tekemään Afrikassa. Minusta kyseessä pitäisi olla eurooppalaisen prioriteetin, että päästään käsiksi kestävään energiaan. Se on yksi niistä tärkeistä asioista, joita Rio plus 20 tuli. Tuokaltainen konferenssi voi olla No ne joulukuusi niin, ettei siitä jää mitään kunnollista jälkeä. Minun mielestäni se, että sanan käyttöön kestävä energia on tärkeä asia. Ja pyrinkin siihen, että se olisi yksi näistä suosituksista, jota YK-paneeli Ban ki johdolla on pyytänyt. Toivottavasti tämä voi olla yksi niistä suosituksista. Joku mainitsi ilmailun. Edustaja Merkis totesi, että hän että hän pelkää tilanteen huonontuvan. Eurooppalainen lainsäädäntö on laadittu niin, että sen tavoitteena on välttää sitä, että eurooppalaisille yrityksille ei koidu kilpailuhaittoja. Äh, ne, jotka vastustavat eurooppalaista lainsäädäntöä, sanovat, että eikö tätä nyt voitaisiin tehdä vain Euroopalle. Tehkää mitä vaan, tehkää se Euroopassa, mutta ei meidän lentoyhtiössämme. Selvä on se, että se olisi valtava haitta eurooppalaisille lentoyhtiöille. Jos asiat hoidettaisiin pelkästään Euroopan ilmatilassa, niin se olisi outo ratkaisu. Voitteko kuvitella, miten ihmeellisiä reittejä syntyisi, kun pyrittäisiin välttämään Euroopasta ilmatilaa? Ei se toimisi siis lopputuloksena oli myös järjestelmä, joka ei koskaan muokkautuisi globaaliksi järjestelmäksi, koska ilmatila suurimmaksi osaksi maapallolla on seitsemän valtameren yllä, eikä se kuulu millekään maalle. Eli tämä ei olisi mikään oikea ratkaisu. Olemme pyrkineet nimenomaan välttämään sitä, että jos Kiinan tai Yhdysvaltain lentoyhtiö lentää Eurooppaan – niin tietysti se täytyy alistaa samalle saastuttajamaksussa periaatteelle kuin eurooppalaiset yritykset joutuvat, kun ne lentävät Yhdysvaltoihin tai Aasiaan. Samankaltainen rinnastaminen täytyy tapahtua. Täytyy vielä sanoa, että kun pelätään, että syntyy vastatoimia, niin silloin kun kiinalaiset sanovat Financial Timesin etusivulla, aivan kuten joskus tuossa keväällä tehtiin, että jos ette muuta lainsäädäntöänne, niin me sitten teemme vastaiskun, emmekä anna tiettyjä ohjeita nyt tietyille yrityksille. Jos me ryhdymme nyt tekemään myönnytyksiä tämänkaltaisten uhkausten perusteella, niin kyllä silloin Eurooppa on pian erittäin hankalassa tilanteessa. Eikä olisi niin mielenkiintoista olla Euroopan parlamentissa, sillä joka kerta kun meidän lainsäädäntöä uhataan ja meidän pitää sitä muuttaa, niin kylläpä se on aika kummallinen tilanne. Se ei ole mikään kestävä tapa edetä. Haluan myös todeta, että se syy, Miksi amerikkalaiset ovat ottaneet tämän esille? Oikeudenkäyntinä. On se, että jos ei se sitten pääty hyvin, niin sitten Yhdysvallat seuraa meidän lainsäädäntömme. Puhuttiin myös polttoainelaatudirektiivistä, en tässä voi mennä yksityiskohtiin. Syy, miksi emme ole ehdottaneet sitä, on se, että emme ole vielä työtä tehneet päätöksen, mikä salaisuus se teille ole. Minusta on tärkeää, että tämä puoli toimii. Se ei välttämättä ole kuitenkaan täydellinen alusta lähtien, mutta että tällainen epäsuora maankäyttö vaikutus on olemassa. On nähtävissä esimerkiksi, että paikallista on mahdollistettua maata käytetäänkin sen sijaan polttoainetuotantoon meitä varten Afrikassa. tarvitse seurata hyödyke- ja elintarvikehintojen nousua tietääkseen, että asia on tällä hetkellä päälailla. Ongelmia on myös tässä puhtaan kehityksen mekanismissa, mutta järjestelmää muutetaan 1.1.2013 alkaen, jolloin Euroopalla on tämä jo lainsäädännössään, emmekä jatka uusien puutakehityksen mekanismin hankkeiden laatimista tai niiden laillistamista muuta kuin kaiken väiten kehittyneissä maissa. Se on tapa, jolla voidaan laajentaa näitä hankkeita. Ja tietysti teemme läheistä yhteistyötä komissiosen Peeboxin kanssa – Puhutaan kehityksen mekanismi kysymys ei ole ainoa ehto. Meillä on muita ehtoja, olemme omaa lainsäädäntömme muuttaneet. Ehkä voimme päättää tähän puheenjohtaja, koska uskoakseni on selvää, että olisimme naiveja Euroopassa, jos me syötämme miljarditolkulla rahaa siihen, että hyödyntää parempaa teknologiaa puhutaan kehitysmekanismin avulla sen sijaan, että se tehdään oikeiden kehitysmaiden kanssa ja siitä syystä olemme jo muuttaneet tämä kolme vuotta sitten. Ehkä tällä vastasin myös Roilin kysymyksiin. Eli kehityspuolella käsittelemme näitä asioita vähiten kehittyneiden maiden kanssa. Tähän mennessä 90 prosenttia mekanismin hankkeista on mennyt Brasiliaan, Intiaan, Kiinaan ja Koreaan – ne ovat olleet kaikkein suurimpia vastaanottajia rahas, rahallemme. Siitä syystä on ehkä järkevä muuttaa tuota tilannetta. Ganz herzlichen Dank. Thank you very much. Kiitoksia tästä keskustelusta näistä tiedoista ja että saamme ottaa erilaisia kantoja esiin. Nyt kun katsomme kelloa, niin täytyy päättää kokous. Myöskin tulkeilla on oikeus ruokataukkoon. Eli kiitoksia. Yksi, kaksi sanan puheenvuoroa vielä ihan lyhyesti. Over, eh, toch over de, over de... Niin. A few comments. Halusin vielä kommentoida lentoliikennettä lyhyesti. Totta kai täysin tuen teitä sisällöllisesti siitä, että että päästökauppaan otetaan lentoliikenne mukaan. Useimmilla lentoyhtiöillä Euroopassa ei ole ongelmia tässä, mutta jos menetetään oikeus esimerkiksi päästä Venäjän ilmatilaan Aasian lentojen osalta, ja hyvin voisi käydä niin, että nämä oikeudet perutaan, niin silloin menetetään ainakin neljännes omasta bisneksestä. Eikö jollain tapaa voitaisiin, ei nyt ehkä muuttaa tätä ohjelmaa, mutta ehkä jotenkin vähän odotella tuon voiman estymisen kanssa. Puhun tietenkin kuukausista, en vuosista. Kaikki ymmärtävät varmaan tämän ongelman. Kolanska Bobinska haluaa vielä käyttää puheenvuoron. Yes, can I say? Niin muista asioista. Niin, pyytäisin, että komissaarisen Oettinger kutsuttaisiin johonkin tulevan kokoukseen, jotta hän voi kertoa meille – missä vaiheessa neuvottelut ovat EUn ja Venäjän välillä koskien tämän kolmannen paketin täytäntöönpanoa. Kiitos. Kluger Vorschlag. Hyvä ehdotus. Pidämme tästä huolta. Komission jäsenten ei aina ole helppo tulla tänne oikeana ajankohtaan, mutta tänään se onnistui. Koitetaan uudestaan ja seuraavat kokouspäivämäärät. Niin Hedegaard vielä saa vastauspuheenvuoron. Mans. Ihan lyhyesti, että tiedätte myöhemmin tänään tässä kuussa venäläiset asiantuntijat tulivat Brysselin keskustelemaan asiantuntijoidemme kanssa. Viime viikolla kävin Moskovassa. Minulla oli mahdollisuus siellä keskustella. Vain jotta tiedätte, että me emme odottele vain ja katso, mitä tapahtuu. Ja yksi ihan viimeinen seikka, joka pitäisi tiedostaa, kyllä voimaan astuminen on ensimmäinen tammikuuta 2012, mutta – paljon oikeuksia lentoyhtiöt saavat ilmaiseksi, joten vasta vuonna 2013 todella nähdään tämä. Näin tämä on rakennettu. Silloin pitää saada sitten korvaukset ja niin edelleen. Kyllä tässä on vähän enemmän aikaa kuin miltä näyttäisi, jos ajatellaan, että nyt on 10. marraskuuta ja tämä astuu ensimmäinen tammikuuta voimaan. Kyllä meillä on ensi vuonna vielä aikaa löytää tässä tie eteenpäin. Bye bye. Kiitoksia. Nähdään seuraavalla kerralla. Moi.